Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Voisimmeko nyt pikkuhiljaa aloittaa tämän kokouksen mahdollisesti? Witam Państwa bardzo serdecznie. Haluaisin toivottaa teidät hyvin lämpimästi tervetulleeksi tähän kokoukseen. Valikuntamme kokous tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen. Uskoakseni te kaikki olette saaneet esityslistan valikuntamme kokoukseen olettaakseni mitään huomotettavaa esityslistaan ei ole, joten esityslista voitaneen hyväksyä. Seuraava kohta esityslistalla on pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta, jonka järjestimme 23. päivä heinäkuuta. Ellei pöytäkirjan ole mitään huomautettavaa, voimme katsoa sen hyväksytyksi. Mikäli näin on, voimme siirtyä kohtaan kolme puheenjohtajan ilmoituksiin. Kuten te tiedätte, tämä kokous on seurattavissa internetin välityksellä. Tulkkaus on saatavilla 19 eri kielellä aamupäivällä ja iltapäivällä. On lisäksi käytettävissä kroatian kieli, eli 20 tulkkauskieltä. Pyydän, että nyt voitte hyväksyä tavanomaisten valiokuntamme kokousten aikataulun 2015 vuodelle. Kokouskalenteri on hyväksytty koordinaattoreiden kokouksessa. Siellä jotain keskustelua käytiin kyllä koordinaattoreiden kesken tästä kalenterin luonnoksesta vuodelle 2015. Ja mikäli tarkastelette tätä kalenterin luonnosta, siinä on joitakin rajoituksia, jotka on otettu käyttöön. Tietystikin Nämä ovat ulkopuolisia rajoitteita toiminnallemme, muualta tulee rajoitteita, mikäli kukaan ei mitään huomautuksia esitä. Uskoakseni voimme hyväksyä vuoden 2015 kokouskalenterin. Uskon, että näin on. Sitten seuraava kohta, kohta neljä. Varsinainen ensimmäinen asiakohta kokouksessamme. Tämä koskee uuselintarvikkeita. Vastuuvaliokuntana on ympäristöasioiden valiokunta Envi. On tietystikin hienoa nähdä, että kollegamme edustaja Nicholson on toiminut ympäristövaliokunnassa asian esittelijänä. Kuten todennäköisesti tiedätte, haluan silti muistuttaa tämän teidän mieliinne, tämä lausunto annettiin Tatjana Zabun tehtäväksi sosiaali- sosiaalisten demokraattien ryhmästä Rova Zapu sai tehtäväkseen laatia tästä lausunnon Envi-valiokunnalle, joka on vastuuvaliokunta. Päätettiin, että äänestys toimitetaan 24. päivä marraskuuta. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän valiokuntamme Agri-valiokunnan täytyy äänestää tästä lausunnosta kokouksessamme 6. marraskuuta Rova Zabun Lausunnosta äänestetään tuolloin, joten meillä on oikeastaan aika vähän aikaa jäljellä tuon lausunnon laatimista varten. Nyt on kenties paras antaa puheenvuoro komission edustajalle, jotta hän voi esitellä tämän komission ehdotuksen. Tämän jälkeen annan puheenvuoron esittelijälle, tai pikemminkin lausunnon laatijalle. Tosin hän ei valitettavasti pääse itse tänään paikalle. Rova Zarbo nimittäin, joten herra De Castro, yksi koordinaattori, koordinaattoreistamme puhuu lausunnon laatijan puolesta. Toteaisin tässä yhteydessä vain, että ehdotus pitkälti noudattelee sitä lopputulosta, johon maaliskuussa päästiin sovittelukomitean kokouksessa. Erilaisia näkemyksiä on esimerkiksi sen suhteen, miten kloonattuja eläimiä voidaan käyttää elintarviketuotannossa. Nyt ehdotuksessa ei ole enää näitä kloonattuja eläimiä mukana. Tässä puhutaan pelkästään elintarvikkeesta ja komissio on perustanut ehdotuksensa vuoden 2011 lopputuloksiin, jotka saatiin aikaan sovittelussa. 2011 vuonna tämä keskustelu jo käytiin. Herra de Castro oli silloin johtavassa asemassa näissä keskusteluissa. Nyt annan komission Sanko-pääosaston edustajalle mahdollisuuden esitellä tämän asian. Arvon rouva, olkaa hyvä. Saatte puheenvuoron. Thank you very much. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos siitä, että saimme tilaisuuden esitellä teille ehdotuksemme. Aivan oikein totesittekin puheenjohtaja, että tämä edessämme oleva ehdotus on nyt tulosta sovittelu sovittelusta, joka kaatui ei kuitenkaan uuselintarvikkeisiin, vaan kloonaukseen, joten olemme säilyttäneet tässä nämä pääkohdat keskusteltuamme neuvoston ja parlamentin kanssa ja pyrimme nyt tätä uuselintarvikkeiden hyväksymisprosessia helpottamaan. Se on aika kömpelö ja kallis hakijoille, yrityksille sekä kansallisille viranomaisille ja myös meille tällä hetkellä nykyisellään. Tässä on tällainen kaksivaiheinen lähestymistapa, eli nyt ensin hakijoiden täytyy kääntyä jäsenvaltioiden puoleen. Yhdessä jäsenvaltiossa on toteutettava vaikutusarviointi ja jäsenvaltion on, puhuja korjaa, riski arvio. Ja tämä sitten toimitetaan muille jäsenvaltioille, jotka tätä riskiä arviota kommentoivat ja useimmissa tapauksissa sitten nousee esiin vastalauseita. Ja tästä syystä tämä ehdotus täytyy lähettää komissiolle, joka toimittaa sen EFSAlle, joka toteuttaa toisen riskianalyysin ja palauttaa sen sitten komissiolle ja niin edelleen. Eli tämä on kyllä erittäin, erittäin pitkällinen kömpelön menettely, jota me pyrimme nyt keventämään, helpottamaan niin, että hakija voi kääntyä jatkossa suoraan komission puoleen ja EFSA toteuttaa tämän riskiarvion. Eli tämä on oikeastaan yksi pääasiallisista parannuksista nykyasetukseen. Toinen tärkeä asia liittyy kolmansiin maihin. Tiedättehän, että on maataloustuotteita, joita kolmansissa maissa on käytetty, kulutettu vuosikymmenten ajan. Ja toimielimet, jotka olivat mukana sovitteluprosessissa, totesivat, että kun ajatellaan, että kyse on perinteisistä, hyvin turvalliseksi todetuista maatalouselintarvikkeista, niin emme voi vaatia tällaista kattavaa riskiarviota myös näiden suhteen, joten me olemme ehdottaneet nyt yksinkertaistettua menettelyä, niin kutsuttua notifikaatiomenettelyä, ja tämä luonnollisesti mahdollistaa sitten helpomman, kevyemmän hyväksymisprosessin, mutta meillä on kyllä toki turvaverkko kuitenkin siinä tapauksessa, että jollakulla jäsenvaltiolla on vastalauseita näiden maatalouselintarvikkeiden turvallisuuden suhteen käännymme EFSAn puoleen. Tämä on äärimmäisen tärkeää, mutta kun ajatellaan, että kolmansissa maissa näitä on käytetty vähintäänkin 25 vuotta turvallisesti, niin katsomme, että tässä ei sitten tarvita tällaista ylimääräistä vaikutusarviota, joka itse asiassa alkuperäisessä ehdotuksessamme oli mukana. Ja kun halusimme keventää tätä asetusta, tehdä siitä tehokkaammin, tehokkaamman, niin katsoimme, että tällaisia päällekkäisiä vaikutusarvioita ei tarvita. Olemme äärimmäisen kiitollisia Euroopan parlamentille, joka itse, itse asiassa vaikutusarvioinnin toteutti, ja se todistaa, että tämä ehdotus on perusteltu ja tarpeen. Tämä ehdotus tukee myös innovaatioita, koska tämä hyväksymisprosessi on kevyempi. Se myös auttaa PK-yrityksiä Euroopan unionissa pääsemään markkinoille. Yksi pääasiallisista muutoksista on se, että me annamme välittömän kattavan luvan Nykyjärjestelmässä nimittäin on vielä sellainenkin lisätaakka, joka on varsin teknokraattinen luonteeltaan, että ensin annetaan yritykselle yrityskohtainen lupa ja muut yritykset voivat tulla markkinoille tältä pohjalta, mutta meidän on tätä ennen todettava, että näiden muiden yritysten tuote on hyvin samankaltainen kuin tämän alkuperäisen. Eli nyt annamme tällaisen geneerisen, kattavan luvan, joka todella helpottaa myös PK-yritysten markkinoille pääsyä. Niillähän ei aina ole mahdollisuutta itse toteuttaa riskiarviota. Samalla on hyvin tärkeää korostaa, että kun tuemme innovaatioita Euroopan unionissa luonnollisesti, samalla takaamme elintarvikkeiden täyden turvallisuuden, koska EFSA kuitenkin tämän riskiarvion toteuttaa. Ja puheenjohtaja, niin kuin aivan oikein tuossa totesitte, Kloon, kloonatut tuotteet on suljettu tämän asetuksen ulkopuolelle kloonatut tuotteet tulevaisuudessa. Mehän olemme nimittäin tehneet kloonaukseen liittyen monia ehdotuksia, mutta kun nämä ehdotukset eivät vielä ole voimassa, niitä ei vielä ole hyväksytty, niin kaiken näköiset kloonatut elintarvikkeet edelleen jatkossakin alistuvat tälle asetukselle. Muutenhan syntyisi laillinen tyhjiö. Niin kauan kuin nämä muut äh, klonaukseen liittyvät uudet tekstit eivät ole äh, hyväksyttyjä, äh, klonatut tuotteet alistetaan tälle asetukselle jatkossa, kun nämä uudet tekstit astuvat voimaan, niissä todetaan, että että ne vapautetaan tästä uuselintarvikeasetuksesta, mutta edelleen markkinoille pääsyyn tarvitaan lupajärjestelmät. Ja tässä olivat nämä pääasiat puheenjohtaja. Jos on kysymyksiä, niihin mielelläni vastaan. Kiitos. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Kiitoksia. Nyt kuulisimme mielellämme jäsenten näkemyksiä. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja De Castro, olkaa hyvä. Grazie. Grazie, presidente. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Sana Sharba tukee täysin johtopäätöksiä kloonaukseen liittyen komission ehdotuksessa uuselintarvikkeiden kohdalla. Ja miten sitten sen pohjalta säännellään tätä lainsäädäntöehdotuksen pohjalta, joka olisi erilainen. Uusi elintarvikkeiden kohtelu olkoon erilainen kuin mitä on kloonatusta eläimistä saadussa elintarvikkeessa. Kuitenkin tässä täytyy välttyä lainsäädännöllisiltä aukoilta, kuten saattaa tulla, jos tulee uutta sääntelyä elintarvikkeissa ilman, että kloonausongelma on ratkaistu. Valitettavasti samoissa täytäntöönpanosäädöksissä, joita oli edellisessä ehdotuksessa, jotka parlamentti hylkäsi, ovat edelleen nykyisessä ehdotuksessa. Euroopan parlamentin keskeinen rooli on jälleen aliarvioitu komissiossa. Euroopan parlamentti haluaa ravintolisissä, ensyymeissä ja aromeissa tuoda kantansa esille. Tätä täytyy myös uuselintarvikkeisiin soveltaa. Silloin kun määritellä tuleeko elintarvike soveltamisalan piiriin tässä asetuksessa, sitä täytyy päivittää myös unionin luettelon osalta. Sarpo esittää pahoittelut, ettei ole paikalla tänään, mutta hän haluaa vielä tähdentää myös tarvetta selventää määritelmää uuselintarvikkeiksi. Eli uuselintarvikemääritelmä täytyy selvittää, että saadaan oikeusvarmuutta toimijoille – ja miettiä myös mahdollisia lainsäädäntöaukkoja. Kollega on valmis tekemään yhteistyötä komission kanssa näissä tärkeissä kysymyksissä. Lopuksi vielä edustaja Sarvo on sitä mieltä, että jäsenvaltioilla täytyy olla mahdollisuus myös kuulla muitakin jäsenvaltioita ja itse komissiotakin, jos epäilyjä on siltä osin, että elintarvike tulee soveltamisalan piiriin tai sitten ei. Kiitos. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią poseł Ajuzo. Pani poseł Ajuzo, bardzo Rouva Ajuzo, seuraavana, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor. Kiitos, puheenjohtaja. Pidän tätä ehdotusta erittäin tervetulleena. Tässähän jo vuodesta 2008 asian kanssa on väännetty. Aika on mennyt aika paljon ja meidän elintarviketeollisuutemme todella tarvitsee tätä uutta asetusta. Eli ensinnäkin on oikein hyvä, että tästä nämä kloonit on poistettu. tarvitsee, että tämähän kaatui tuolloin tästä syystä sovittelussa, tämä koko asetus. Oikein hyvä siis, ja mielestäni on myös oikein hyvä, että tämä menettely on keskitetty koska se todella tulee helpottamaan tätä prosessia huomattavasti, ja sehän tässä nyt tavoitteena juuri asetuksella onkin. Aivan ensin haluaisin äh, puhua mahdollisista ongelmista. Ensinnäkin nämä määritelmät, niin kuin täällä on jo todettukin, koska tämä määritelmä on liian löyhä, liian heikko, eli uuselintarviketioita on käytetty ennen 97. toukokuun 15. päivää. Ja tämä ei ole kyllä kovinkaan selkeä sanamuoto, kun ajatellaan, että mitä tarkoittaa esimerkiksi se, että sitä on merkittävällä tavalla käytetty elintarvikkeena? Mik, mi, mitä, tämä, mitä tämä merkitsee? Tämä, ei ole, tämä on epäselvää. Ja sitten kun tässä puhutaan näistä eri luokista, niin äh, tässä voi kyllä syntyä oikeudellista epävarmuutta. Neuvostohan viimeisessä ehdotuksessaan on ottanut mukaan nämä vanhat luokat, jotka olivat mukana siis tuossa entisessä asetuksessa. Tämä on mielestäni järkevää. Sitten myös määritelmä, joka saattaisi toimijoiden mukaan aiheuttaa epäselvyyttä, on nanomateriaalit. Ähm, meillähän on tämä etiketti tai merkintä äh, direktiivi, jossa puhutaan niistä. Sitten hyönteiset, Mm. Tässä todetaan, että näitä on turvallisesti käytetty 25 vuoden ajan elintarvikkeena kolmannessa maassa. Mm. Enpäs oikein tiedä, nuo <clears throat> hyönteiset on meille ehkä joka järkyttävä ajatus elintarvikkeena, mutta ehkä tämäkin kääntyy vielä ihan hyvään suuntaan. Sitten mitä määräaikoihin tulee? Yhdeksän kuukautta elintarvikeille ja kuusi näille kolmansista maista tutuille elintarvikkeille, niin en tiedä, mutta eikö tässä ole jälleen uusi taakka EFSAlle, elintarviketurvallisuusvirastolle, eikö sen työtaakka lisäänny tässä suorastaan aivan liikaa? Mm, tämä yhdeksän kuukautta ehkä vielä käy, mutta haluaisin kuulla EFSAlta, että katsooko EFSA, että se nämä riskiarviot tässä määräajassa pystyy tekemään. Sitten vielä tietosuoja-asia, sekin huolestuttaa minua, koska tässä annetaan tällaisia geneerisiä, äh, ajallisesti rajoittamattomia lupia ja annetaan äh, esimerkiksi viiden vuoden lupia ja tässä tietenkin tietoturva ulottuvuus on otettava huomioon ja kun ajatellaan niitä jotka liittyvät artikloihin 4, 5 tai 7 olemassa olevassa vuoden 1997 äh, asetuksessa, niin juuri ennen kuin tämä uusi asetus astuu voimaan, nämä tulevat mukaan luetteloon uuselintarvikkeista. Tämä on äh, kyllä aihe, jossa tarvitaan näitä elintarvikkeita varten joku mm, siirtymäkausi ja sille määräykset. Ei minulla muuta. Toivon, että mahdollisimman pian saamme tämän asian hyvään päätökseen, että se saadaan myös voimaan. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia paljon. Kiitoksia kaikille niille, jotka toimittavat yksityiskohtaisempaa tietoa vielä. Edustaja Anju. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Tietystikin me puhumme nyt uuselintarvikkeista Tämä on aiheenamme. Tämä tarkoittaa jälleen kerran sitä, että valtaa otetaan jäsenvaltiolle, vai jäsenvaltiota pois annetaan sitä komissiolle, niin kuin aina. Tekosyynä on se, että tämä säästää kaikkien rahaa, mutta näin tämä aina toimii. Brittihallitus ei voi enää päättää, voiko, mitä voi turisin mielin syödä brittilässä Tästä päätetään EFSassa ja missä sitten muualla päätetäänkin. Koko tämä asia on erittäin huolestuttava. Tämä, tähän, tässä mainitaan myöskin kulttuurisiin esteisiin tai vastalauseisiin. Jos pyritään seistua siis syömään hevosen lihaa esimerkiksi, mutta EU sitten tuho, toimittaa merkinnät ja sanoo, että mitä, merkin, mitä ei merkitä väärin, mutta joka tapauksessa hevosenlihaa myytiin pari vuotta sitten Isossa Britanniassa naudanlihana, joten tämä osoitti, että eu järjestelmä ei toimi ollenkaan. Merkintäjärjestelmän nimenä oli HACKPP. Mutta mitä tämä järjestelmä toi mukanaan? Tämä tarkoitti sitä, että hevosen liha pääsi elintarvikeketjuun. Tässä on toinenkin ongelma. Tämä liittyy määritelmiin. Primäärituotanto mainitaan käsitteiden joukossa. Englannin kielellä Perustuotanto tarkoittaa pelkästään fotosynteesiä, eli kasveja, alkutuotanto. Ja sanaa liha ei mainita tässä asetuksessa. Sanaa liha ei kerta kaikkiaan mainita. Tämä tarkoittaa sitä, että bushmeat-tyyppinen liha, eli eri, eriskummallinen liha, joka on peräisin siitä, että ihmiset haluavat syödä krokotiileja, apinoita, mitä sitten syövätkin, niin tätä ei ole katsottu täällä ollenkaan villien eläinten metsästysravinnoksi. Ja minä pidän kiinni siitä, että brittihallitus saa edelleenkin päättää siitä, mitä Brit- Isossa Britanniassa voi turvallisen mielin syödä. Pan Rebecca. Rebecca Rebekka, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Uuselintarvikke ovat aika uusu, uusi ala Euroopassa ja myös jäsenvaltioissa – Siksi minä uskon, että tässä kyllä tarvitaan vielä enemmän tietoja, jotta voimme tutustua aiheeseen paremmin. Ja mitä täällä sitten tehdään, niin ennen kaikkea mielessä on pidettävä kuluttaja. Eli kysymys komissiolle. Miten komissio aikoo tiedottaa riittävässä määrin kuluttajille? Bardzo dziękuję. Proszę Kiitoksia. Zair seuraavaksi. The definition. Kiitos puheenjohtaja. Kun puhutaan uuselintarvikkeiden määritelmistä, niin tämä kyllä meille, samoin kuin on todettu aiemminkin, aiheuttaa ongelmia, kun kyse on sellaisista elintarvikkeista, jotka ovat sitten johdannaisia näistä perinteisistä uuselintarvikkeista. Eli tässä syntyy ikään kuin uusia ja uusia prosesseja ja myös näin hyväksyntämenettelyjä. Eli kun katetaan erilaiset uuselintarvikkeet, niin niitä ei enää alisteta uusille tutkimuksille ja tarkasteluille. Miksi tämä 25 vuotta on valittu täällä kriteeriksi turvallisuudelle muuten? Bardzo dziękuję. Pani poseł Delary. Pani poseł, bardzo proszę. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota sen tekemästä työstä tässä asiassa. Kirjasin tarkkaan ylös uudet ehdotukset, joilla pyritään siis yksinkertaistamaan menettelyjä, mutta Muiden kollegojen lailla olen minäkin sitä mieltä, että tässä täytyy vielä määritelmiin palata. Se on ihan välttämätöntä, että niitä täsmennetään. Paitsi tämän osalta ne niin ottaisin kyllä vielä kloonattujen eläinten osaa ja mitkä ovat uudet määräjät puolesta tässä uudessa asetuksessa. Bardzo dziękuję. Proszę pana posła Luazu. Loiseau. Enfin, pour ce Loiseau. Loiseau. Monsieur le Président, merci. Kiitos puheenjohtaja ihan lyhykäisesti. Kuten toissijaisuuskohdassakin mainitan tässä tiedonannossanne siinä, että pitäisi noudattaa sitten unionin määräyksiä jäsenvaltioissa. Emme tässä tietenkään voi olla samaa mieltä, mutta vielä suurempi pelko jatkossa on nimenomaan se, että tulee sääntöjä, nimenomaan kun ajatellaan transatlanttista sopimustakin. Mitä me tiedämme luvista Yhdysvalloissa? Osa tuotteista on kiellettyjä täällä, kuten muuntogeeniset tuotteet, organismit. Jos ne hyväksytään unionissa ja jäsenvaltioissa, ne ei enää voi vastustaa sitten, vaikka pidämme niitä hyvin vaarallisina. Bardzo dziękuję pan poseł Ferrand, pan poseł Ferrand, bardzo proszę. Edustaja Tarant, seuraavana. Oui, monsieur le président. Minulla se yksi kysymys ja pari kommenttia komission suuntaan. Ensinnäkin tämä yksittäinen lupa ja takuuta. Mitä takuita valmistajan täytyy toimittaa EFSAlle turvallisuudesta – Toinen seikka, joka minä huolestuttaa, on se, että kansalliset hallinnollismenettelyt ohitetaan tai poistetaan. Kysyisin, niin kuin kollegani Luozokin, kuinka tämä kaikki suhtautuu transatlanttisiin neuvotteluihin, mikäli jostakin ulkopuolelta tuodaan tuotteita Eurooppaan. Kuinka taataan turvallisuus näissä tapauksissa? Bardzo dziękuję. Proszę panią poseł Moi. Pani poseł Moi. Edustaja Moi, seuraava. Itädi Shadora. Kun nyt olen elintarvikemietinnössä varjovalmistelen, niin haluaisin, että tässä pitäisi erillään kloonatut eläimet ja uuselintarvikkeet, koska direktiivit eivät ole vielä valmiina kloonattujen eläinten osalta. Siinä olen itse pääesittelijä. Kiitos. Bardzo dziękuję. Pani poseł Senra. Pani poseł Senra, bardzo proszę. Seuraava edustaja, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Yo... Kiitos, puheenjohtaja. Mitä tähän keskusteluun tulee? Kolme asiaa minulta ihan lyhyesti. Aivan ensinnäkin mielestäni meidän ei tulisi hyväksyä uuselintarvikesääntöjä käymättä syvällistä pitkää keskustelua kansalaisten kanssa siitä, halutaanko tämän tyyppisiä uuselintarvikkeita ylipäätään ja tarvitaanko niitä ehdotuksen mukaisesti. Toiseksi haluaisin kysyä, kun täällä puhutaan tieteellisistä todisteista, jotka sitten ovat uusien tarvikkeiden hyväksymissä menettelyn pohjalla ja taustalla, niin eh, mikä taho nämä tieteelliset todisteet toimittaa? Ja kolmanneksi nanoteknologia, nanoelintarvikkeet. Mitä keskustelua on käyty terveysvaikutuksista, joita nanoelintarvikkeilla on, ja myös niistä vaikutuksista, joita näillä voi olla eh, maaseutuumme, kun tällaista keinotekoista nanoteknologiaa teknologiaa nyt aletaan käyttää myös elintarvikkeissa. Näinhän täällä ehdotuksessa todetaan. Hmm. Eli tässä meillä saattaa olla sellaisia elintarvikkeita, jotka on tehty puhtaasti keinotekoisista nanomateriaaleista, joten kysyn ihan konkreettisesti teiltä, että onko näiden äh, vaikutusta terveyteen arvioitu ja myöskin äh, niiden vaikutusta maaseutuumme ylipäätään. Kiitoksia. No, dziękuję pan poseł Hausling. Panie pośle. Edustaja Hoisling. Ja, ich glaube, wir können uns hier vielen äh, Kritikpunkten... Voin yhtyä monissakin suhteessa esitettyyn kritiikkiin, mutta haluaisin pureutua vain yhteen asian kloonaukseen. Kloonaus onneksi pois tästä asetuksesta. Alun perinkin me kritisoimme tätä kloonausta koskevaa ehdotusta. Onneksi kloonaus on pistetty nyt muualle erilliseen mietintöön, koska tämä on perustavanlaatuinen kysymys. Haluaisin pelkästään nyt puuttua tähän uuselintarvikkeisiin ja määritelmiin. Tässähän voi kaikenlaista pistää tähän luettelon mukaan ja sitten päätöksentekokriteerit. Miten määritellään se, että jokin on uusi elintarvike? Kuinka tämä käsitteitä. Mikäli olen lukenut tämän oikein, tämä tarkoittaa sitä, että komissio suorittaa arvion ja päätelmän mukaisesti. Yksi seikka nähdäkseni on selkeä ongelma tuonti kolmasista maista. Onko tässä vastavuoroisista sopimuksista kyse, mikäli tuote on jo markkinoilla ollut toisessa maassa pitkään, tästä on kyse, että mikäli yhdessä onko, oliko ymmärtänyt väärin, että mikäli yksi aina jäsenvaltio esittää kommenttinsa EFSA-tutkijasian ja te voidaan tutkia, onko Euroopassa jossakin muussa maassa kenties tuote ollut jo markkinoilla. Olenko minä ymmärtämään asian oikein? Bardzo dziękuję. Pan poseł Glezus. Seuraavaksi edustaja Glesus, olkaa hyvä. Glesus. Agapiti Schnadelfi. Kiitoksia. Parhaat kollegat, Voisin aloittaa puheenvuoroni kahdella esimerkillä. Ensimmäinen esimerkki, vesimeloni. Niin. Se on kurpitsan sukuinen kasvi. Kasvi, joka sitten tuottaa vesimeloneja, mutta tässä on erilaisia lajeja taustalla ja kyllä tässä täytyisi nyt tehdä ero. Ja sitten nämä kolmansien maiden tuotteet, ajatellaan vaikkapa erilaisia etanoita, joita syödään vaikkapa Euroopassa, pohjoisessa Euroopassa, mutta ei meillä eteläisessä Euroopassa, joten kyllä mekin tarvitsemme hiukan aikaa tällaisten arviointiin. Ja tämä on minun neuvoni ja ohjeeni. Meidän tulee lähteä yhteisestä pohjasta, mutta mitenkä vankka tämä meidän yhteinen pohjamme on ja mitä kriteerejä sovellamme. Älkäämme unohtako luontoa luontoa. Mekin olemme osa luontoa, emmekä me voi toimia luonnon kiertokulun ulkopuolella. Älkäämme yrittäkö muuttaa luontoa. Voimme toki käyttää luontoa, mutta ei meidän tule luoda maailmaan uusia luomuksia. Ei meidän tule pyrkiä muuttamaan luontoa. Se ei ole ihmisen tehtävä. jako na koniec dyskusji. Oh, äh, Nyt tämä mikki toimii. Kiitoksia paljon. Monia kysymyksiä tuli esityksiksi. Yksi asia on vielä selvä. kloonatut elintarvikkeet, ne eivät ole asetuksessa mukana. Mikäli kloonatusta lihasta päätetään samanaikaisesti kuin tästä asetuksesta, niin niin miten nämä nivoutuvat toisiinsa? Miten varmistetaan oikeusvarmuus, mikäli kloonattuja elintarvikkeita ei käsitä tässä asetuksessa? Toinen seikka on tullut usein otteeseen jo esiin otetuksi. En oikeastaan tiedä nyt, missä mennään niiden elintarvikkeiden tai ainesosien suhteen, jotka on jo hyväksytty. Tullaanko niitä uudelleen tarkastelemaan? Vai päätetäänkö jotenkin ulkopuoliset joista on jo päätetty jo. Eli mitä väitöstä on esitetty, kollega viittasikin jo tähän kysymykseen. Jokapäiväisessä elämässä tästä asiakkaasta tulee valtavasti byrokratia, sitrus, happo esimerkiksi, onko se kemiallisesti valmistettu tunnettu tuote, pitääkö se uudelleen tarkastella vai miten suhtaudutaan muihin tämän tyyppiseen tarkeeseen. Ja mikäli uusia elintarvikkeita halutaan tuoda markkinoille, kuinka kauan kestää tämä lupamenettely ja kuinka kalliiksi se tulee? Nämä olivat vielä avoimia kysymyksiä. Jeszcze zgłosiła się pani poseł Gosiewska. Pani poseł, bardzo proszę. Szanowni Państwo, myślę... Minä uskon, että Euroopassa ja ylipäätään muuallakin maailmalla meillä on tiettyjä ikään kuin keinotekoisia elintarvikkeita jo tarjolla. Meidän täytyy pyrkiä tietenkin syömään mahdollisimman terveellisesti ja on syytä olla varovainen, kun ruvetaan arvioimaan elintarvikkeiden vaikutusta terveyteen. Varmasti ongelmia on ja siksi on mentävä oikeaan suuntaan. Minulle suurin huoli on ylipäätään tämä käsite uusi elintarvike. Mitä se on? Kun siitä tulee uusi elintarvike, on se tavallaan jo vanha elintarvike. No entä sitten nanomateriaalit? Sekin on määritelty hyvin epäselvästi. Siinä ovat ovet levällään kaikenlaisille asioille ja yritykset joutuvat itse sen määrittelemään. Sen lisäksi vielä se, että päästetään uusien tarvikkeita markkinoille. Kyllä, ja sen valtioiden pitäisi siitä päättää, ei EFSAn. Siinä meillä on varaumia. En tiedä, onko ihan sataprosenttisesti vielä selvää, että uusi uusien tarvikeasetus tulee riittävän ajoissa voimaan ennen kuin päästään kloonieläimistä yksimielisyyteen. Ennen kuin meillä on sääntöjä kloonieläimistä peräisin olevan elintarvikkeen osalta, niin asia on kovin epävarma. Siksi minä uskon, että kun me tätä asetusehdotusta tarkastelemme, niin pitäisi nimenomaan elintarviketurvallisuutta miettiä. Kun asetusehdotusta nyt katsotaan, niin se ei ole kovin selvä ja tarkkarajainen. En tiedä, olemmeko edes oikeassa vaiheessa vielä. Edustaja Moi, olkaa hyvä. Sì, allora vorrei puntare la... Niin, minä ottaisin esille kysymyksen, joka liittyy niin kutsuisiin puutarhatuotteisiin, kasvituotteisiin. Meillä on mitään lainsäädäntöä. Emme tiedä, ovatko nämä vaarallisia, voidaan niin käyttää ravintolisäänä tai lääketieteellisessä käytössä. Tämä ei liity pelkästään koostumukseen tai käytettyjen ainesosien määrään, vaan myös voimassa olevaan lainsäädäntöön eri jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa. Kyse on elintarvikkeista, joita käytetään mahdollisesti lääkeaineena, niin voidaanko niistä puhua silloin uusina tarvikkeina? Proszę Państwa, już wszystkie wypowiedzi z sali. Nyt e, kaikki ovat käyttäneet puheenvuoron, jotka puheenvuoroa pyysivät, joten kenties voin nyt antaa jälleen komission edustajalle mahdollisuuden puhua ja vastata tai kommentoida jäsenten esittämiä puheenvuoroja. Olkaa hyvä rouva. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat edustajat, suuret kiitokset kysymyksistänne ja huomioistanne. Olemme ne kaikki kirjanneet ylös. Ehkäpä minä yritän vastata hiukan aihepiireittäin. Ensinnäkin määritelmät. Kyllä, me emme halua laajentaa soveltamisalaa. Eli se, mistä sovittiin tuossa sovittelussa, on nyt myös ehdotuksen pohjana, mutta ymmärrämme, että sitä voidaan tulkita hiukan liian epäselväksi ja ehkäpä olisi mahdollisuus olla vielä tarkempikin eh, tai lisätä tänne tiettyjä luokkia, kategorioita oikeudellisen varmuuden lisäämiseksi. Ei tietenkään tässä tarkoituksena nyt ole laajentaa soveltamisalaa nyky asetuksen ulkopuolelle, ei, vaan niin kuin ehdotin, tarkoitus on tehdä menettelyistä helpompia eikä suinkaan monimutkaistaa asioita jäsenvaltioiden hakijoille tai meille. Uutta kautta koko Euroopan unionin ähm, on se, että jos yksi uusi elintarvike hyväksytään yhdessä jäsenvaltiossa, se hyväksytään samalla sitten kaikissa. Eli ei tässä nyt pakoteta ketään syömään yhtään mitään, mutta varmistetaan se, että jos tällaista elintarviketta ei ole ollut käytössä yhdessäkään jäsenvaltiossa, niin halutaan varmistaa se, että kun tällainen elintarvike ensimmäistä kertaa EU-hun tulee, niin että se on turvallinen. Ja tämä perustuu riskianalyysiin, joka vahvistaa sen, että tätä on turvallista syödä. Mutta totta kai kuluttaja aivan itse päättää, mitä suuhunsa laittaa. Ketään pakoteta syömään yhtään mitään. Merkinnät takaavat tämän ja mehän jo nyt tiedämme, että tietyissä jäsenvaltioissa syödään jotakin, toisissa tätä taas ei syödä ja vapaa, valinta on luonnollisesti kuluttajalla. Ja uuselintarvikkeiden ehdotuksen taustalla on elintarvikkeen turvallisuuden takaaminen kaikkialla Euroopan unionissa. Mitä nanomateriaalien käyttöön tulee, ehdotamme viittausta määritelmään, josta on sovittu, niin kuin täällä jotkut jäsenet huomauttivatkin, merkintäasetuksessa. Meillä on merkintäasetus, jota luonnollisesti päivitetään tieteellisen tiedon päivittyessä. Ja näin haluamme olla johdonmukaisia eri esityksissämme määritelmien mukaan. Me tiedämme, että nanokonsepti on erittäin tekninen, erittäin tieteellinen ja haluamme varmistaa sen, että kaikki uuselintarvikkeet, joissa nanomateriaalia on, alistetaan riskiarviolle luonnollisesti. Ja miten tämä sitten määritellään, niin määritelmä on äärimmäisen tärkeää. Ja näin ollen meillä on elintarvikealalla yksi nano määritelmä, jota päivitetään jatkuvasti. Tämä on mielestämme paras lähestymistapa ja minä vakuutan teille ja varmistan sen, että kaikki äm, uuselintarvikkeet, joissa nanomateriaalia käytetään luonnollisesti, alistetaan riskiarviolle. Määräajat, määräajat ehdotuksessa ovat maksimimääräaikoja ja pyrimme luonnollisesti olemaan mahdollisimman tehokkaita. Näistä määräajoista on keskusteltu EFSAn kanssa. EFSA on hyväksynyt nämä ehdotuksen määräajat ja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tässä toimimme, koska jäsenvaltiothan ovat osittain vielä mukana tässä menettelyssä ja me haluamme, että nämä menettelyt sujuvat mahdollisimman sutjakkaasti. Eli ensin äh, ilmoitetaan hakemuksesta ja tämän jälkeen tiedätte, että jäsenvaltiot ovat mukana myös EFSAn äh, toiminnassa toki. Ja EFSA saattaa perustaa jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä äh, tiedemiesten verkoston. Haluamme olla täysin avoimia ja läpinäkyviä ja pitää kansalliset viranomaiset ajan tasalla ja tietenkin nehän viime kädessä hyväksyvät uuselintarvikkeet, kun ne kerran hyväksytään komiteassa ja komissiossa, joten jäsenvaltiot ovat mukana kautta koko prosessin, samalla kun tätä prosessia kuitenkin tehostetaan. Tärkeä innovaatio on myös se, että tämä lupamenettely on todella geneerinen, niin kuin totesin, helpottaaksemme muun muassa pk-yritysten markkinoille pääsyä en alkupuheenvuorossani todennut asiaa, minkä nyt haluan teille selittää. Eli kun yritys tekee innovaation, kun yritys keksii äh, uuden elintarvikkeen, on hyvin tärkeää, että yritys äh, saa myös sitten vastinetta omalle innovaatiolleen ja investoinnilleen. Ja jos yritys pystyy osoittamaan, että heidän tutkimuksensa sisältävät avaimen myös turvallisuuden takaamiseksi, niin yritys voi saada tällaisen niin kutsutun itseoikeuden markkinoille, että saadaan viideksi vuodeksi eh, yksilöllinen lupa. Tällä halutaan varmistaa se, että jotain aivan uutta mm, uuden ainesosan eh, innovaattoreille esimerkiksi voidaan taata yksin oikeus viideksi vuodeksi, mutta luonnollisesti tämäkin täytyy ensin alistaa riskiarviolle ja todistaa turvalliseksi ennen kuin yritys sen markkinoille saa tuoda. Haluan muuten myös kiittää teitä nyt siitä, että kaikki piditte hyvänä sitä, että kloonauksesta puhutaan toisaalla. Komissiohan joulukuussa on hyväksynyt ehdotuksen, se on tällä hetkellä käsittelyssä ja on hyvin todennäköistä, että nämä kloonausehdotukset hyväksytään myöhemmin kuin uusi elintarvikeasetus. Ja näin ollen eh, niin kauan eh, siihen asti, kun nämä eh, kloonausasetukset astuvat voimaan, eh, kloonatut tuotteet alistetaan tälle tarvikeasetukselle. Tämä halusin vielä teille tässä selventää. Entäpä sitten se, miten jäsenvaltiot ovat mukana tässä työssä ja miten eh, tämä liittyy Yhdysvaltoihin, on tärkeää todeta, että vastavuoroista tunnustamista kolmansien maiden kanssa ei ole voimassa. Elintarvike, jota Euroopan unionissa ei ole nautittu, on alistettava hyväksyntäprosessille. Jos vaikka sitä käytettäisiin kolmannessa maissa, se tuotetaan siellä, tai vaikka se Ähm, Mm, sitä tuotettaisiin Euroopan unionissa ja se haluttaisiin saattaa markkinoille ensimmäistä kertaa, niin kaikki alistetaan tälle lupamenettelylle, kaikki uuselintarvikkeet, tulevatpa ne EU-sta tai kolmansista maista. Myös uudet kasvituotteet, vaikkapa mm, hyönteiset, joita Euroopan unionissa aiemmin ei ole nautittu, mm, katetaan tällä. Eiköhän minä tässä nyt ole käynyt läpi nuo kysymyksenne. Ehkä yksi huomio vielä liittyen äh, kansalaisten kuulemiseen. Nykyasetuksessa sen puitteissa mm, uusien elintarvikkeiden olemassaoloa ei ole kritisoitu. Kritiikki on kohdistunut äh, prosessin hankaluuteen, kömpelyyteen, äh, pitkällisyyteen, mutta kaikki sidosryhmät, kuluttajat ja uuselintarvikkeiden tuottajat ovat pitäneet hyvänä sitä, että uuselintarvikkeiden lupamenettely on olemassa. He vain haluavat tehokkaamman menettelyn ja kaikki olemme nyt sitoutuneet tämän toteuttamiseen yhdessä jäsenvaltioiden kanssa joita kuulemme luonnollisesti jatkossakin. Ja tietenkin äärimmäisen tärkeä yhteiskumppani, yhteistyökumppani olette te. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia paljon näistä vastauksista. Te käsittelette monia tärkeitä huomioita ja ongelmia. Tämä keskustelu oli äärimmäisen rikasta ja mielenkiintoista. Saimme komissiolta hyvin paljon uutta tietoa. Myöskin ne menettelytavoista saatiin kuulla lisää silloinkin kun on kyse kolmasista maista, kun myöskin ongelmat, jotka liittyvät tiedonsaantiin ja merkintöihin, joten kaikki nämä asiat saatiin katettua. Ja tietystikin kaiken taustalla on se ajatus, että halutaan taata elintarvikkeiden turvallisuus ja suojata kuluttajan terveyttä. Me tulemme palaamaan näihin samaisiin kysymyksiin vielä lukuisissa yhteyksissä. Kuulemme myöskin tietoa siitä, että kloonaus ei tule tähän asetukseen mukaan. Mutta tulevaisuudessa tarkoituksena on käsitellä kloonausta erikseen. Se ei tule tähän asetukseen ja kuten sanoin, tähän vielä palataan. Lausunto luonnos on määrä esittää 60. Aikaraja tarkistuksia varten tulee olemaan 10.10. ja itse lausunto tullaan hyväksymään 5. tai 6. päivä marraskuuta meidän valiokuntamme kokouksessa. Ja kuten aiemmin jo totesin, vastuuvaliokunta, ympäristöasioiden valiokunta eli ENVI tulee hyväksymään varsinaisen mietinnön 24. päivä marraskuuta, joten aikataulu on kohtuullisen tiukka. kehottaisin herra de Castro toimittamaan kaikki tämänpäiväisen keskustelun tiedot lausunnon laatijalle Rova Sarbulle. Nyt voimme siirtyä kohtaan viisi estylistalle. Haluan kuitenkin kiittää tässä välin komission edustajaa tästä keskustelusta, mutta nyt siirrymme kohtaan viisi EUn uuteen metsästrategiaan. Kyse on komission tiedonannosta. Tämän tiedon, tiedonannon koko otsikko on nähtävissä paperilla. Tämä hyväksyttiin jo viime vuoden puolella tämä tiedonanto. Kyse on uudesta EUn metsästrategiasta, jonka tarkoituksena on ajantasaistaa ja korvata vuoden 1998 metsästrategia. Tarkoituksena on luoda kokonaisvaltainen, johdonmukainen lähestymistapa metsän hoitoon ja niihin strategioihin, jotka ovat tarpeen, jotta metsäalaa saadaan kehitettyä. Ajatuksena on se, että kestävä metsän hoito toteutetaan ja strategia ottaa huomioon myöskin metsien monimuotoisuuden ja metsien eri käyttömahdollisuudet. Edustaja Longo komission puolelta on paikan päällä maatalouspääosastolta. Hän tulee esittelemään meille tämän tiedonannon sisällön. Joten pidemmittä puhetta annan nyt puheenvuoron herra Longolle komissiosta. Olisi myöskin tässä yhteydessä huomauttaa, että edellisessä valiokuntamme kokouksessa päätettiin laatia valiokunta-aloitteinen mietintö metsästrategiaa metsästrategiasta edustaja Rouva Köstinger, mutta nyt komission edustaja voi esitellä tämän tiedonannon. Olkaa hyvä, herra Longo. Merci beaucoup, monsieur le... Kiitos kovasti puheenjohtaja. Kiitos kutsusta tulla esittelemään teille komission tiedonantoa metsistä. Pidämme tätä erityisen strategisen asiakirjana varsinkin ajatellen maaseudun kehittämispolitiikkaa ja siihen palaan tässä alustuksen aikana vielä. Metsät kattavat 42 prosenttia alueestaan ja ne ovat avainasemassa ekosysteeminä, rikkauden lähteenä, maaseutualueella myös työpaikkojen luojana. Se, että metsäpolitiikka kuuluu tietenkin jäsenvaltioiden toimivaltaa, niin tässä on kuitenkin tärkeä yhteys olemassa, kun ajatellaan yhteisön politiikkaa, jotka vaikuttavat metsiin, mutta myös kansallisella politiikalla vaikutusta. Todellakin jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisen tavoitteen luoda yhteinen strategia metsiä varten ja metsän tulevaisuutta varten. Sitä paitsi metsät ovat erittäin tärkeä myös ajatellaan sosiaali- taloudellista ulottuvuutta. Myös ajatellaan maaseudun kehittämistä, ilmastonmuutosta ja ympäristöä ylipäätään, kuten energiapolitiikassakin. Tämän käsityksen mukaan jäsenvaltiotkin ovat sitä mieltä, että tarvitaan Euroopan unionin omaa metsästrategiaa, joka olisi tärkeässä asemassa, että voidaan taata tärkeä side kansallisen metsäpolitiikan ja Euroopan unionin eri politiikkojen välillä. Tästä syystä komissio on kehittänytkin uutta strategiaa, jonka pitäisi vielä vahvistaa yhteensovittamista yhteisön politiikkojen kesken niin, että saadaan aikaan johdonmukaisuutta ja näin voidaan luoda myös synergiaa muiden alojen kanssa, jos niillä on vaikutusta metsänhoitoon. Totta kai komissio kyllä aikanaan laati tekstinkin jotta voidaan kehittää myös kansallista politiikkaa jäsenvaltioissa. Kuten totesittekin, edellinen metsästrategia Euroopan unionissa on peräisin vuodelta 1998. Se perustuu Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden yhteistyöhön noudattaen toissijaisuusperiaatetta niin, että on jaettua vastuuta. Ja kyse on ennen kaikkea eri toimista metsäalalla. Nyt on kuitenkin tarvetta saada uudet puitteet, jotta voidaan huomioida eri tarpeet ja ne paineet, joita on olemassa metsiin. Ja myös ajatellaan yhteiskunnan ja politiikan kehittymistä. Niilläkin on ollut vaikutusta metsänhoitoon 15 viime vuoden aikana. Ilmastonmuutospolitiikkaa tai energiapolitiikkaa ovat pari esimerkkiä politiikasta, joita on kehitelty viime vuosien aikana merkittävässä määrin – Odotukset ovat korkealla myös metsien kohdalla. Metsämassa edustaa noin puolta kaikista energialähteistä, kun ajatellaan uusiutuvia energialähteitä Euroopan unionissa. Metsät imevät myös yli 10 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Niillä on merkittävä taloudellinen roolikin, eli ylipäätään hyvin keskeinen rooli. Uusi strategia suosii nimenomaan kestävää metsänhoitoa ja monimuotoisuutta toiminnoissa, kun noudatetaan tätä periaatetta yhä enemmän. Myös kun yhä enemmän on kasvupaineita metsään liittyen, myös ajatellen biomassan tuottamista energialähteenä. Tästä syystä strategialla on keskipitkän välin tavoitteita, myös ajatellen Eurooppa 2020, jotta voidaan toimia siten, että kaikki Euroopan unionin metsät tulisivat hoidetuiksi nimenomaan kestävän kehityksen periaatteen pohjalta. Ja niin, että Euroopan unioni myös antaisi oman panoksensa kestävään metsänhoitoon niin, että voitaisiin aavikoitumista maailman mittakaavassakin vähentää. Tämän myötä me pystyisimme löytämään tasapaino metsän eri toimintojen kesken, kun ajatellaan valtavia vaateita, joita on olemassa myös ekosysteemeissä ylipäätään. Tämän lisäksi saadaan aikaan myös hyvä perusta sille, että metsänhoito ja ylipäätään tämä ketju olisi kilpailukykyinen ja elinkelpoinen biotaloudessa. Jotta päästäisiin tavoitteisiin, strategiassa on kahdeksan painopistettä yksilöity, jotka ovat keskenään kytköksissä, jotta voidaan vastata yhteiskunnan vaatimuksiin ja odotuksiin maaseudun kehittämisessä. Kilpailukyky, ympäristön suojelu ja ilmastonmuutos. Tämän toteuttamiseksi on tarpeellista myös kohentaa tietoperustaa ja vireyttää tutkimusta ja innovointia ja ponnistellaan yhä enemmän, jotta voitaisiin suosia viestintää ja yhteensovittamista. Noin konkreettisesti, jotta päästään tavoitteisiin 2020 mennessä ja jotta tämä strategia vaikuttaisi myös politiikkaan yhdessä kestävän metsähoidon kanssa, niin se edellyttää, että luodaan kunnon perustaa metsän hoidon kestävälle perustalle. Tätä täytyy noudattaa myös eri yhteyksissä riippumatta siitä, mikä on biomassan lopullinen käyttö. Painopistealueilla maaseudun kehittämisessä strategia rohkaisee metsäalan käyttöä, jotta voitaisiin tukea metsän, kestävää metsänhoitoa. Maaseudun kehittämisen metsätoimet estävät myös aavikoitumista, helpottavat tulipalojen hallintaa ja edistävät hyvien tekniikojen käyttöä tai edistävät myös ympäristötoimia. Ne ovat kaikkein tärkeimpiä resursseja myös Euroopan unionissa, jotta voidaan täytäntöönpanostrategiaa Jäsenvaltioiden pitäisi hyödyntää näitä mahdollisuuksia, joita uudet säännöspuitteetkin tarjoavat maaseudun kehittämiselle. Komissio on ajatellutkin, että voitaisiin laatia arviointi eri toimenpiteistä tulevina vuosina, jotta voitaisiin kohentaa myös komission toimia maaseudun kehittämisessä. Mitä sitten tulee koordinoinnin järjestämiseen, on tarpeen parantaa toimiamme vielä Euroopan unionin tasolla. Nykyinen hallintorakenne metsänhoidossa perustuu pysyvään metsäkomiteaan ja sen toimintaan. Komitean täytyy säilyä keskustelufoorumina edelleen niissä keskusteluissa, jotka liittyvät metsiin. Näin voidaan taata myös koordinointi Euroopan unionin toimien ja kansallisten metsäpolitiikkojen kesken. Mutta edelleen tarvitaan parantamista sen takamiseksi, että voidaan huomioida sellaiset panokset, joita tulee muusta politiikasta, ilmastonmuutoksesta esimerkiksi tai biotaloudesta. Metsä ja korkkiryhmät ovat kaikkein tärkeimmät foorumit tällä saralla. Ja sen tehtävänä on tarkastella myös kysymyksiä, jotka liittyvät metsän kasvatukseen ja kestävään metsänhoitoon. Neuvoston päätelmien jälkeen komissio aikoo vielä ensi vuoden alkuun mennessä laatia oman ehdotuksensa, joka konkreettisesti ehdottaisi toimenpiteitä usean vuoden jaksoille. Se on tärkeällä siellä, ja me pyrimme edelleen parantamaan koordinaatiota näin voidaan paremmin seurata myös täytäntöönpanoa ja laatia siitä yhteenvetoa. Meidän tarkoituksena on miettiä asioita vielä uudelleen 2018 mennessä niin, että voidaan arvioida saavutettua edistystä tällä saralla. Ilmeistä totta kai on, että meillä on suuret odotukset keskustelun osalta tässä valiokunnassa ja parlamentissa ylipäätään. Toisin sanoen kiinnitämme erityistä huomiota kaikkiin niihin puheenvuoroihin, joita tässäkin keskustelussa pidetään, jotta voidaan sitten katsoa, minkälaisia suosituksia parlamentti voi meille tarjota. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Bardzo dziękuję przedstawicielowi komisji, panu Lango. Kiitoksia. Kiitoksia komission edustajalle, herra Longolle. Uskoakseni nyt voimme avata keskustelun. Rova Köstinger ensimmäisenä, olkaa hyvä. Ja Finland. Kiitos puheenjohtaja ja sydämelliset kiitokset komission edustajalle tästä esittelystä. Mehän jo viime vuoden joulukuussa kävimme ensimmäisen keskustelun Euroopan metsästrategiasta valitettavasti. Meidän ei ole onnistunut tätä mietintöä, joka nyt on tekeillä, saattaa valmiiksi viime lainsäädäntö kaudella tai edes käynnistää töitä. Meillä ei kerta kaikkiaan ollut aikaa vaalien vuoksi. Ja ajan puute on nyt syy tälle lykkääntymiselle ja valitettavasti ajan puute taitaa olla mukanamme metsästrategian käsittelyssä nyt jatkossakin. Nythän neuvosto on jo toukokuussa hyväksynyt oman ehdotuksensa ja samoin alueiden komitea lausuntonsa, eli tässä nyt parlamenttia odotellaan. Komission ähm, tämänpäiväisestä esityksestä tuli kyllä hyvin ilmi, miten tärkeä metsäala on Euroopan unionille. Äh, puubiomassasta 58 prosenttia äh, käytetään teollisuudessa, 42 prosenttia energiantuotantoon. Ja tämähän kattaa kuitenkin aika merkittävän osan myös energiatarpeestamme. Eli kun puhutaan energiahuollosta Euroopassa ja puhutaan energiatehokkuudesta ja resurssien tehokkaasta käytöstä, niin metsäala on äärimmäisen tärkeä ala sekin ja e, sitä täytyy kehittää entisestään. Meillähän e, on 7 prosenttia prosenttia PKT jalostusteollisuudessa ja 3,5 miljoonaa työpaikkaa Euroopassa on riippuvaisia suoraan metsäalasta. Joten tässä metsästrategiassa täytyy jatkuvasti korostaa myös alan kansainvälistä ulottuvuutta. Olen täysin vakuuttunut siitä, että on oikein ja hyvä, että tätä politiikkaa hoidetaan toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Erot jäsenvaltioissa ovat aivan valtavat ilmastollisista ja myös muista syistä. Ja on erittäin hyvä kuitenkin yrittää vahvistaa yhteistyötä ja yhdistellä resurssejamme Euroopan tasolla niin, että eh, eri intressit voidaan mahdollisimman hyvin ottaa huomioon. Ja tämä metsätalouden toimintasuunnitelma on erittäin tervetullut. Viime vuoden joulukuussahan keskusteluissamme tätä jo korostimme ja sitä, että metsänhoidon alueellinen merkitys myös talouden tekijänä on pidettävä mielessä. Muutama seikka tässä varmaan tulee herättämään kovastikin keskustelua tässä meidänkin valiokunnassamme, erityisesti Äh, puun käytön äh, äh, tarkastelu. Tästähän on hyvin erilaisia kantoja. On hyvin tärkeää käyttää näitä resursseja, näitä voimavaroja tehokkaasti, mutta me emme saa tässä nyt alkaa käydä ideologisia taisteluja. Ja tässä nostaisin esiin myös omista Meidän on suojeltava yksityisiä metsänomistajiamme. Toinen seikka on Euroopan metsien tiedotusjärjestelmä. Kaikissa toimielimissä varmasti ollaan yhtä mieltä siitä, että tämä on oikein hyvä ja tärkeä. Ja kysyisinkin komissiolta, että erityisesti kun puhutaan nyt rahoituspuolesta, niin onko siitä jo jotain selvyyttä? Kyllä, mielestäni olisi hyvä ottaa tällainen metsähallintotietokanta käyttöön. Ja sitten kolmas seikka, erityisen tärkeä, eli kestävä metsätalous. Mielestäni meidän täytyy tässä estää tällainen päällekkäinen toiminta. Kansallisella tasollahan on jo sääntöjä ja määräyksiä, joita valvotaan, joiden toteutumista valvotaan, ja nämä tiedot tulevat tietenkin myös Euroopan tasolle käyttöön ja juuri kestävyyskriteerit ja kestävyysindikaattorit tällaisena mm, mielestäni eivät vielä ole kovinkaan käyttökelpoiset. Eli tässä kyllä kehittämisen tarvetta on. Ja kun ajatellaan Euroopan metsäsopimusta, niin tästähän neuvotellaan ja nyt mielestäni on aivan turhaan ottaa käyttöön uutta välinettä, joka jo käyttöön tullessaan on vanhentunut joten en pitäisi tarpeellisena eh, komission nyt eh, pohtia uusia kriteereitä. Komissiolta muuten kysyisin eh, vielä noista tiedoista, joita äsken saimme, niin mikäs olisi sitten täytäntöönpanon aikataulu ehdotus. Ymmärsin, että komissio tuon täyttöönpanon suhteen on jo lähtenyt liikkeelle. Ehkä voisimme saada tästä yksityiskohtaisempaa tietoa. Ja sitten vielä ihan ihan lyhyesti haluaisin äh, muistuttaa vielä, että me olemme perustamassa interryhmää, joka käsittelee äh, kestävää resurssien käyttöä ja meille tulee äh, sitten vielä ihan erityinen ryhmä, joka mm, käsittelee metsäalan kestävää käyttöä ja kehitystä. Joten toivotan teidät tervetulleeksi myös tähän työhön ja kiitän puheenvuorosta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia paljon. Rova Köstinger, tehän olette tämän mietinnön esittelijä, joten en rajoittanut teidän puheaikaanne tästä syystä, mutta muistuttaisin muita puhujia, joita on yhteensä 20 puhujalistalla, että teidän täytyy puhua vain lyhyesti. Meillä on kuuleminen tästä samaisesta asiasta vielä marraskuun puolella ja kolmas joulukuuta sitten tarkastellaan Rova Köstingerin mietintöluonnosta, joten koittakaa nyt pidättäytyä vain lyhyisiin puheenvuoroihin ja kysymyksiin, koska tarkempi ja pidempi keskustelu on tulossa myöhemmin. Joten yrittäkää nyt hillitä itsenä ja puhua lyhyesti. Rova Müller. Yes, yes, sorry. Sorry. Ja, sehr geehrte. Kiitoksia arvon naisten herrat ja kiitoksia. Toistaiseksi Rooman sopimuksessa jo asioille mukana, koska Euroopassa oli erilaisia rakenteita. Saksassa on kaikkein eniten metsiä Euroopassa, kun tarkastellaan, kuinka paljon metsää kasvaa hehtaaria kohti. Meillä on kaksi miljoonaa yksityistä metsänomistajia. Henkilökohtaisesti pidän erittäin tärkeänä juuri tätä yksityisomistusrakennetta. Sitä täytyy suojella. Ja myöskin omistajan täytyy voida itse päättää omasta metsästään. Tästä täytyy pitää kiinni. Minä suhtaudun kriittisesti nyt lukemani asiakirjan. Tässä on metsänhoitosuunnitelmia ja valvontaa ja valvonnasta tulee taakka, ja olen varma, että jossakin vaiheessa suunnitelma, suunnitelma talouden rajat tulevat vastaan. Minä haluaisin pitää kiinni omistajan oikeudesta itse päättää asioistaan ja tietysti voidaan motivoida omistajia. Tällä tavalla nämä kulttuurimetsät, joita meillä on, voidaan kaikessa moninaisuudessaan säilyttää, monimuotoisuudessaan säilyttää. Ja kestävä metsätalous ei ole mitään uutta. Karl von on jo 300 vuotta sitten otti tämän ajatuksen esiin. Hän totesi, että nopea voiton tavoittelu tuhoaa hyvinvoinnin. Ja mikäli tämä perusperiaate, joka on jo olemassa, ryhdytään rukkaamaan uuteen uskoon, niin minun nähdäkseni tältä pohjalta, mikäli toimitaan, meillä on hyvä lähtökohta, joka voidaan muuallakin pistää täytäntöön kuin Euroopassa. Tärkeää tässä yhteydessä on niin ikään se, että metsättä otetaan huomioon myöskin siten, että kyse myöskin metsästyksestä. Sekin täytyy ottaa huomioon. Proszę o zabranie głosu panią poseł Paulsen. Pani poseł Paulsen. seuraavana. Tack, Kiitos puheenjohtaja. Mitä metsiin tulee, on äärettömän tärkeä keskustelu tässä, että metsä nähdään kokonaisuutena, kun meillä nyt on edessämme haasteita. Esimerkiksi mikä on metsän vaikutus ilmastoon tai ihmiskunnan kykyyn jäädä eloon. Se on valtavan suuri. Ja ihan itsestään selvää on, kuten, kuten Rova Müller totesi juuri, että metsät ovat sekä yleinen, globaali kysymys, mutta myös hyvin paikallinen. Että päästään yksimielisyyteen siitä yhdessä näistä periaatteista. Mutta arki ja todelliset tilanteet ja metsien hoito toteutukoon paikallisella tasolla. Ruotsiksi sitä sanaa, en tiedä meneekö se muille kielille millä tavalla, että, että se on sitä kuusta katsominen, jonka, kuusella, jonka juurella kotiin mikroilmasto, mikä on vesistö ja niin edelleen, mutta tässä ei saa unohtaa sitä, että metsä on myös raaka-aine, ainoa ihmiskunnan raaka-aine, joka on vain myönteinen raaka-aine ympäristön kannalta. Metsän molekyylit ovat juuri niitä samoja, joita on myös öljyssäkin Eli metsiä kyllä voidaan käyttää aivan määrättömästi enemmän kuin muuta, esimerkiksi puhtana energialla ja paperimassaan. Bardzo dziękuję, proszę panią poseł Najczer. Pani poseł Najczer. Mein Name ist Neuchel. Nimeni on Neuchel, mutta ei siinä mitään. Einerseits zwei Feststellungen machen. Es gibt natürlich bereits Haluaisin pari huomiota esittää. Tietystikin meidän täytyy kansallisenkin tasolla voida hoitaa metsää asianmukaisesti. Meillä on jo hyvä sääntely kansallisella tasolla. Nyt on jotakin haasteita, jotka liittyvät metsien hoitoon, erityisesti ilmastonmuutos, joka tulee aiheuttamaan yhä suurempia muutoksia. Lämpötila nousee, mutta toisaalta tämä on erittäin tärkeä asia minun nähdäkseni painottaa. Metsä, metsään aiheutuu metsään muitakin vahinkoja, esimerkiksi jostakin sairauksia jotka aiheuttavat metsäkattoa. Tällaiset asiat voidaan hoitaa kuntoon vain yhteisvoimin. Eurooppalaisen strategian täytyy ottaa huomioon seikat ja sellaiset seikat, joita voidaan yhdessä hoitaa metsien osalta. Nähdäkseni erittäin hyvä, että metsien, metsien, metsien tietojärjestelmä otetaan tässä esiin. Tässä, tämän kautta voidaan toimittaa tietoa metsistä kaikkien käyttöön ja toivoisin, että konkreettisesti juuri metsien ravintokato otettaisiin huomioon metsien suhteen, niille pelkästään myönteisiä seikkoja kyseessä, vaan metsät myöskin köyhdyttävät maaperää. Metsätietojärjestelmästä voitaisiin tällaistakin tietoa saada, takaisin tällaista tietoa kerätä. Sitten pari konkreettista kysymystä. Ensimmäinen kysymys. Katseeko komissio, että Euroopassa on akuutti puupula, mikäli, syntyykö akuutti puupula, mikäli puuta käytetään niin paljon energiaan kuin tällä hetkellä. Tulee, onko mahdollista, että puusta tulee pulaa? Toinen kysymys. Onko komissio mitään sanottavaa uudesta järjestelmästä, joka liittyy metsäaloihin, jotka eivät ole suorastaan suoraan metsää, vaan äh, miten, näitä, miten suhtaudutaan tällaisiin äh, metsäaloihin? Garcia. Edustaja Garcia. Sí, gracias. Yo creo que... Kiitos. Meillähän on ollut eri strategioita Euroopan metsäalan liittyen ja mielestäni tämä osoittaa, että meillä puuttuu tällaista kokonaisvaltaista, todellista, vakavasti otettavaa metsäpolitiikkaa. Vaikkapa Natura 2000 nyt on osoittautunut olevan aivan katastrofi metsiemme kansalaisille. Ajatellaan nyt vaikkapa maaseudun ihmisille, jotka ovat havainneet, että eivät enää voi käyttää omaa omaisuuttaan haluamallaan kannattavalla tavalla ja tämä on ajanut heidät perikadon partaalle. Kun katsotaan kokonaisvaltaista metsien hoitoa, niin tässä on otettava huomioon luonnollisesti luonto ja sen suojeleminen, mutta myös taloudellinen puoli. Kyllä me tarvitsemme sitä, että nämä metsistä riippuvaiset perheet voivat elää ihmisarvoista elämää. Tässä mielestäni ei ole menty kyllin pitkälle. Hyvin usein on niin, että jäsenvaltiot, muun muassa oma jäsenvaltioni ja sitten sen alueet päättävät liian pitkälti itse siitä, että mihin esimerkiksi rahoja käytetään, kun ajatellaan vaikkapa nyt metsäpalojen torjuntaa ja niin edelleen. Joten jos me, emme, jos me jätämme näin paljon pelivaraa jäsenvaltioille, niin meillä ei voi olla yhteistä politiikkaa. Eli tässä täytyy muistaa riittävä rahoitus sekä sitten kannattavuus. Valla. Edustaja Tarabella. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Longolle selkeästä alustuksesta metsästrategian osalta. Pitää paikkansa, että siinä risteytyy monenlaisia aloja. Metsät ensinnäkin on kyse yhteiskunnasta, energiasta, ympäristöstä ylipäätään. Ja sitä paitsi ilmastonmuutoskin siihen liittyy, mutta se on myös taloutta. Rova Kestlinger totesi, että puu antaa työpaikkoja kolmelle miljoonalle ihmiselle. Kaiken kaikkiaan kolme miljoonaa työpaikkaa ja, ja yli 330 miljoonaa euroa on liikevaihtoa. Se on valtava määrä. Herra Longokin tämä toi esille, että meillä on oma metsäkomitea olemassa. Nyt täytyy selvittää, voidaanko jotenkin sen toimintaan parantaa huomioiden kaikki etunäkökohdat. Todellakin tässä nyt täytyy huomioida koko talous myös kestävyysnäkökulmasta. Kyllä se on sovitettavissa Näin voidaan taata, että alaa saa myös Euroopan unionin tasolla riittävästi puuta, koska Euroopan unionin tasolla totta kai strategia tässä nyt laaditaan, mutta myös paikallisesti, kun päätetään sielläkin, kuten Rova Müller totesi myös yksityisomistuksesta, pari miljoonaa ehkä Saksassa, mutta muissakin ehkä yhtä lailla mutta siellä on myös yhteisomistuksessa olevia metsiä. Ainakin Belgiassa näin on, ehkä Ranskassakin ja muualla. Eli kunnillakin on paljon omistusta metsien osalta. Että ja lopuksi vielä pikku mainospala. Tällä viikolla on metsäpäivä käynnissä ja, ja meillä on tuossa Luxemburgin aukiolla myös puulaatikko ja käykääpä siellä. Se on hyvin opettavainen paikka ja kertoo tästä alasta mikä sen arvo on. Ja totta kai metsäalalla tehdään paljon taloudellista toimintaa. Ja kuten totesin, tavoite täytyy vain saattaa yksin. Kiitos. Bardzo dziękujemy za zaproszenie także pan Dantemu. Merci, monsieur le président. Je voudrais à mon tour remercier. Puheenjohtaja, haluaisin omalta osaltani kiittää komissiota tästä alustuksesta. Uskon, että Euroopan metsät ovat paradoksaalisessa tilassa, koska yhtäältä on metsiä, joita on helppo käyttää hyväksi, niitä käytetään liikaa hyväksi, ja se toisaalta on metsiä, jotka tuhoutuvat, koska taikka niitä ei voida kunnolla käyttää, koska olosuhteet ovat niin vaikeat. Ja sitten Kiinaan viedään käsittelemätöntä puuta, ja samanaikaisesti Kiinasta tuodaan meille – huonekaluja jalostettuna, jalostetussa muodossa puuta. Komission tiedonanto on omaksunut oma lähestymistavan, jossa pyritään rajoittamaan sektorin toimintaa kestävyyden nimissä sen sijaan, että kannustettaisiin todellakin tukemaan eurooppalaista puunjalostusteollisuutta ja metsäteollisuutta. Puuna identifiointikysymykset ja metsäalan tutkimus, ilmastonmuutoksen mukautuminen ja sen vastainen taistelu. Nämä kaikki sekä tunnet uusia ongelmia metsien mukaan luettuna erilaiset loiset ja sairaudet. Nyt pitäisi paremmin voida tutkimusmäärärahoja koordinoida, jotta voitaisiin tällaisia ongelmia ratkoa. Pan poseł Agniu, panie pośle. Well, the time... Keskustelun otsikko on EUn metsästrategia. Olisi voinut kuvitella, että EUlla on jotain toimivaltaakin metsiin, mutta eihän sillä ole. Metsätoimivalta on jäsenvaltioilla. Eli miksi sotkeudumme tähän keskusteluun ylipäätään? Varsinkin kun ajatellaan neljän vuoden taakse, kun tällä alalla jäsenyys on aiheuttanut ongelmia, on tullut puutautejakin ja olisi ilmankin niitä pärjännyt. Eli mistä tässä on kyse? No tässä on kyse se siitä, että ihminen on mukaan ehdottanut ilmastonmuutoksia, lämpenemistä ja päästään 2020 tavoitteeseen, että 20 prosenttia kaikesta energiasta tuotetaan uusiutuvista energialähteistä 2020 mennessä, 5 prosenttia teotaan sen suuntaista kai biomassaa. No nyt on nähty, mitä on maisen kasvussa tapahtunut, viisi kertaa enemmän energiaa maisen kasvattamiseen kuin ajatellaan, mitä tarvitaan sitten sähkön tuottamiseen. Eli totta kai tässä vain halutaan enemmän vai puita maahan Eurooppaan, koska 2020 mennessä tarvittaisiin kuitenkin lämmittämiseen puuta enemmänkin. Kiva kasvattaa enemmän puita, mutta ne on pelkkää monokulttuuria, sairaita metsiä, nopeasti kasvaa puuta, joita joudutaan maihin istuttamaan, joissa on jo maankäytössä kilpailua, onko sitten asuntotuotantoa tai elintarviketuotantoa varten. Jäsenvaltioiden pitäisi tästä itse päättää, ei pitäisi sotkeutua Euroopan unionin puolelta siihen. Bardzo dziękuję. Pan poseł Andrzej Barzuszki. Oui, merci. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin omalta osaltani kiittää herra Longoa hänen alustuksestaan siitä tavasta, jolla hän käsitteli energia- ja ilmastokysymyksiä, kestävyyskysymystä ja sitä monimuotoista käyttöä, jota metsillä on. Kollegat ovat jo puhuneet, joten haluaisin kaksi seikkaa vain mainita tässä yhteydessä. Ensimmäinenkin koulutus. Te, herra Longo, puhuitte myöskin koordinointipyrkimyksestä. Ja Michel Dantin totesi, että metsät ovat kovin erilaisia eri puolilla Eurooppaa ja niitä käytetään eri tavoin hyväksi eri tarkoituksiin. Välimeren alueella metsät tunnen hieman huonommin, mutta metsäsektorilla on olemassa usein vääristymiä. Ja myöskin kun tarkastellaan logiikkaa ja metsän jalostusta, harmonisointia tarvittaisiin enemmän ja kuinka sitten kehitettäisiin koko tätä sektoria ja varmistettaisiin koulutuskysymys metsäalalla. Huolimatta siitä, millä tavalla metsät esimerkiksi kaadetaan ja miten, tämä, miten puuta jalostetaan, käytän hyväksi. Sitten tutkimuspuoli. Meidän pitäisi unionin tasolla järkiperäistää tutkimus esimerkiksi puusairauksen osalta. Esimerkiksi kastanjan puut Etelä-Euroopassa ovat kärsineet sairauksista ja on nähty, kuinka nopeasti tämä saattaa tuhota koko alueen metsän tuotannon. Ja sitten pitäisi tutkia myöskin innovaatioiden aikaansaamiseksi ja myöskin taloudellisen hyödyn lisäämiseksi metsäalalla. Tähänkin pitäisi panostaa. McIntyre seuraavana. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää komissiota ja esittelijämme heidän esityksistään ja huomioistaan. Metsäala on äärimmäisen tärkeä meille kaikille kautta Euroopan, mutta se on kyllä politiikan alana hyvin haastava Euroopan unionille, koska yhtäältä Euroopan unionilla ei ole muodollista toimivaltaa toimia, mutta toisaalta meillä on kuitenkin paljonkin lainsäädäntöä ja toimia, jotka merkittävällä tavalla vaikuttavat metsäalaan. Eli mitä me teemmekin Euroopan tasolla, niin meidän täytyy kunnioittaa toissijaisuusperiaatetta. Ja meidän on tunnustettava, että sama malli ei sovi kaikille. Erot eri jäsenvaltioiden välillä ovat hyvin merkittäviä. Eli strategiassa pyydetään parempaa koordinaatiota ja tiedon vaihtoa jäsenvaltioiden välillä, ja tämä on kyllä hyvin tervetullut ehdotus. Samalla haluamme varmistaa metsään liittyvien politiikan alojen paremman koordinaation komission sisällä niin, että päällekkäisyyttä ei synny, että prioriteetit eivät joudu vastakkain ja että ei synny lisää taakkaa ja lisää kustannuksia metsäalallemme. Omasta sähköpostilaatikostani niin tiedän, että aika paljon ongelmia on, paljon postia saan. Kasvitauti esittelijä olen minä ja minä todella toivon, että mm, myös kasvi- ja metsäalojen välillä tiedonvaihto toimii esimerkiksi näiden tautien suhteen. Ja kun sitten ajatellaan EUn puustrategiaa, kun puhutaan esimerkiksi, että vuoteen 2015 mennessä Euroopan komissio arvioi tämän tehokkuutta, niin mitä tämä 2015 mennessä oikein merkitsee tässä? Kiitos. Bardzo dziękuję. Pan poseł Glezus. Edustajan Glezus. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Minä uskon, että perinteisesti ottaen me olemme tarkastelleet metsiä taloudellisesta näkökulmasta. Mutta ei pidä unohtaa edestä toistakaan ulottuvuutta tässä. Nimittäin fotosynteesin takia metsät puhdistavat ilmakehää, tarjoavat happea. Ne ovat ikään kuin vihreät keuhkot ihmiskunnalle. Eivät ne ole pelkästään yhden taloudellisen sektorin omaisuutta. Tämän lisäksi metsät estävät esimerkiksi tulvia. Ne toimivat, paitsi tietenkin keuhkoina, myös pystyvät toimimaan ikään kuin sieninä. Ne pystyvät imemään paljon vettä pidemmälläkin ajanjaksolla. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voidaan välttyä erosiolta. Monet joet ja virrat nimenomaan ovat lähtöisin metsistä. Ongelmana tässä tietenkin on se, syntyykö epätasapaino, kallistutaanko tässä vain toisen suuntaan ja kannetaan huolta liikaa vain taloudellisesta puolesta, metsänhoidossa ja metsäalalla. Ei pidä unohtaa yhtälön toista osiota, eikä pidä myöskään unohtaa niitä virheitä, joita aikaisemmin on tehty. Paljon on puhuttu myös metsittämisestä, mutta sekään ei välttämättä ole johtanut tuloksiin. Häusling, olkaa hyvä. Kiitoksia. Mielestäni on oikein hyvä, että Euroopan unioni nyt todella kerrankin intensiivisesti pohtii metsäalaa, mutta mielestäni niin tässä kyllä nyt jäädään hiukan lehdelle soittelemaan, kun ajatellaan kuinka laaja kirjo erilaisia metsiä meillä on aina Suomesta Välimerelle saakka ja näin ollen myös vaatimukset, joita metsiimme kohdistuu, ovat kyllä hyvin hyvin erilaiset ja mielestäni tämä tässä metsästrategiassa ei kylliksi puhuta metsien suojelusta, puhutaan liikaa metsien taloudellisesta hyödyntämisestä. En minä sitä mitenkään vastusta, mutta monissa maissa liikakäyttöä on jo nyt ja sen aiheuttamia ongelmia ja tätä meidän täytyy tarkastella. Ja siksi on ehdottoman välttämätöntä, että pohdimme yhteisiä kriteerejä kestävälle metsiemme käytölle, eikä tässä nyt mistään nollasta toki lähdetä. Kyllähän meillä on äh, erilaisia sertifikaatteja esimerkiksi äh, maailmanlaajuisesti metsien äh, hyvälle käytölle, esimerkiksi EFC-standardit ja näihin voimme toki vedota, mutta minunkin mielestäni tämä koko strategia saa aivan liian vähän rahoitusta, äh, vajaat miljardi kaikille 28 jäsenvaltiolle yhteensä metsäalaa varten 40-kertainen summa menee maataloudelle. Joten kyllä tässä erityisesti tutkimukseen täytyisi panostaa lisää rahoitusta ja myös täytäntöönpanotoimiin. No, jos jäsenvaltio ei käytä kestävällä tavalla metsiä, niin mitä Euroopan unioni oikeastaan voi tehdä? Hmm, kätemme ovat sidotut. Rova Müllerille vielä sananen. Hän täällä puhui suunnitelmataloudesta, kun Euroopan unioni puuttuu asioihin. Minä tulen sellaisesta osavaltiosta, jonka metsistä 40 prosenttia on valtion käsissä, enkä minä väittäisi, että niitä jotenkin huonolla tavalla hoidetaan. Ei pelkkää yksityistäminen tai yksityisomistus myöskään mitenkään autoaksi tee. Pan poseł Ren, panie komisarzu, bardzo proszę. Thank you, Chair. Rehn. Kiitos puheenjohtaja. Kuten kaikki tiedämme, mitään yhteistä metsäpolitiikkaa ei Euroopassa ole. Ja meidän täytyy todellakin noudattaa toissijaisuusperiaatetta, niin kuin esimerkiksi Rova Köstinger ja Rova Müller painottivat, että Samanaikaisesti me tiedämme, että on olemassa satoja EU-asetuksia, jotka liittyvät metsätalouteen tavalla tai toisella. Siksi uuden strategian pitäisi johtaa siihen, että metsään liittyvää politiikkaa paremmin hoidetaan ja koordinoidaan Euroopassa jatkuvassa, jatkossa. Meidän täytyy parantaa koordinaatiota ja jatkuvuutta metsien hoidossa. Tämä tarkoittaisi sitä, ei tämä tarkoita yhteistä metsäpolitiikkaa, vaan sen sijaan tämä pitäisi auttaa pääsemään tilanteeseen, jossa kestävän kehityksen koko potentiaali voidaan Euroopassa käyttää hyväksi metsistä. Itse tulen maasta, jossa on suurin metsäala Euroopassa. Yli 70 prosenttia maasta on metsän peitossa että minä tiedän tästä asiasta jotakin. Konkreettisempia toimia tarvittaisiin puun käytön lisäämiseksi ympäristöystävällisenä ja ilmastoystävällisenä materiaalina. Tämä täytyy tehdä kestävyyden rajoissa. Kestävyyskeskustelua ei pidä käydä niin, että se tukahduttaa myönteiset mahdollisuudet. Eurooppa on yksi ainoita alueita maailmassa, jossa metsät metsäala kasvaa ja kasvavat metsäresurssit ovat syynä sille, että mitään oikeudellisesti sitovia määräyksiä ei pitäisi asettaa biomassan käytölle. Komission pitäisi pohtia tätä asiaa vielä uudelleen ajan kanssa. Sitten tämä kaskaadilogiikka ja se, että priorisoitaisiin eri käyttömahdollisuuksia, on vastoin perustalousperiaatteita, ja tämä pelkästään johtaisi uuteen byrokratiaan, kaiken muun byrokratian päälle. Lisäksi sen sijaan tuen täysin tehokasta ja kestävää raaka-aineiden käyttöä, mutta raskaampi sääntely metsäalalla johtaisi vain ja ainoastaan lisä monimutkaisuuteen ja byrokratian, eikä tästä olisi kenellekään mitään hyötyä. Bardzo dziękuję pan poseł Des. Bardzo proszę. Edustaja Des, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kollega Müller, tässä äh, viittasi Kalfon Kalovicin, joka oli 1700-luvulla meillä Saksin alueella henkilö, joka ensimmäistä kertaa puhui kestävästä metsien käytöstä ja hän kirjoitti jo tuolloin, että ei saa kaataa enempää metsää kuin mitä kasvaa tilalle. Ja näin meillä Saksassa tehdään. Meillä kaadetaan metsää huomattavasti vähemmän kuin mitä sitä kasvaa. Ja minä varoitankin nyt siitä, että politiikka puuttuu liikaa asioihin. Isoisoisäni, isoisäni, isäni, ovat hoitaneet hehtaarikaupalla metsää. Ja teidän metsänsä on aivan valtavan hienossa kunnossa ja siihen ei ole EU puuttunut eikä tarvitse puuttua jatkossakaan. Metsät ovat kansallinen asia ja jos näissä maissa on ongelmia, maat voivat ongelmansa hoitaa itse Euroopan unionin tuella toki, mutta ei tarvita mitään suunnitelmia tai sääntöjä Euroopan tasolla. Ehei. Eh kylliksi tässä strategioita nähty. Lissabonin strategia, 2020 strategia, kommunistimaissa oli viisivuotisstrategia ja kaikki nämä strategiat ovat johtaneet siihen, että paperia syntyy tonni kaupalla ja käytetään tonni kaupalla ja tätä varten on nyt sitten metsiä jouduttu kaatamaan. Jättäytykäämme nyt tällaisen ulkopuolelle eh, omaa vastuuta tarvitaan, ei politiikan tarvitse sekaantua joko, joka asiaan. Luontohan tästä vaan eh, kärsii ja byrokratia kukoistaa. Ale panie pośle, myślę, że możemy spacerować po lesie. Uskon, että nyt on kenties parasta käyttää metsiä hyväksi niin, että menee metsään kävelemään yksinkertaisesti. Eh, gracias. Eh, Kiitos. Minä uskon, että oli metsästrategia mikä tahansa, niin sen täytyy kuitenkin huomioida kaikki eri toimet, joita metsillä on, yhteiskunnallinen, ympäristöllinen, taloudellinen tai vapaa liittyvä. Ja toiseksi minä uskon, että olipa talouden toiminta mitä tahansa sitten metsien kohdalla, niin sen pitäisi ensisijaisesti kuitenkin täydentää niitä tuloja, joita maaseutuvälillä on. Lisäksi kolmanneksi täytyy myös taata metsänhoitomuodot, joita on monissa maissa olemassa, Galisiassa, omassa maassa, niin täytyy säilyttää esimerkiksi yhteisomistuksessa olevat vuoristoalueet. Ja mitä tulee eri käytänteisiin, niin minä olen sitä mieltä, että ei voida sallia maanviljelyalueiden metsittämistä. Et Galisiassa meillä on tämän tyyppisiä käytänteitä. Ja käytänteestä toteaisin vielä, että pitäisi kieltää se, että käytetään torjunta-aineita. Täällä on vesistä ollut puhetta ja ei voida sallia, että tärkeät vesilähteet saastuvat, kuten on monilla vuoristoalueilla. Kiitoksia. Edustaja Luazo. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja Ranskalaisena edustajana haluamme tietystikin puolustaa kansallisiakin etujamme Euroopassa. Taloutemme on kärsinyt kilpailusta, joka tulee Aasiasta, varsinkin Kiinasta käsin, kuten Radantaan totesi aikaisemmin. Me viemme raakapuuta Kiinaan ja Kiina sitten myy meille jalostettuja tuotteita. Euroopassa tuotteet ovat kalempia. joitakin metsiä käytetään liikaa hyväksi ja hinnat nousevat. Kiinassa kysyntä vain kasvaa, varsinkin tammen osalta, jota heillä itsellään ei ole. Ranskan hallitus on ottanut kiintiötä käyttöön metsien käytön suhteen. Ja sitten puuta ostetaan ulkomailta. Kiinasta ostavat meidän puumme ja Aasiasta on tullut maailman suurin huonekaulun valmistaja ja myöskin parketin valmistaja. Ja työvoimakustannukset Kiinassa ovat halvemmat. Tämä on käytännössä protektionismia Aasian puolella. Kiinassa on kahdeksan prosenttia tuontitulli puulle 18 prosenttia jalostetulle puulle ja 100 prosenttia huonekaluille, joten me emme pääse Kiinan markkinoille. Tämä johtaa sitten siihen, että Ranska ja Eurooppa häviävät tässä kilpailussa ja taloudellisesti kärsivät. Ranska vie enemmän raakapuuta kuin jalostettuja tuotteita. Euroopan unionin pitäisi ryhtyä riittäviin toimiin metsien suojelmiseksi ja toivoisimme, että saisimme aikaan strategian, joka suojelisi myöskin ranskalaista metsänjalostusteollisuutta tai puutavaranjalostusteollisuutta. Eriksson, bardzo proszę. Eriksson, olkaa hyvä. Eh, Kiitos. Mielestäni on eh, erittäin tärkeää ja oikein hyvää että Euroopan unioni keskustelee metsistä, metsän käytöstä, metsäpolitiikasta, mutta muistuttaisin komissiota siitä, että esimerkiksi Ruotsissa ja Suomessa napapiirin korkeudella ähm, metsätalous on hiukan erilaista kuin vaikkapa äh, korkin kasvatus äh, Portugalissa tai oliivilehdot Kreikassa. Eli kyllä täytyy olla aika varovainen kun lähtee ajamaan politiikkaa, joka ikään kuin koskee kaikkia jäsenvaltioita yhtä lailla, kun ajatellaan, että biologinen monimuotoisuus on niin kovin suurta ja erot erittäin suuria. Se, että biologista monimuotoisuutta halutaan suojella, on hyvä asia ja näin pitääkin tehdä ähm, periaatteellisella ja yleisellä tasolla. Mm. Muutama sana kuitenkin vielä Vaikkapa energiaa ajateltaessa komissio ja EU-toimielimet varmaankin voivat antaa panoksen vaikkapa biomassan käytön parantamiseksi energia-alalla. Tämä voidaan tehdä tehokkaammin ja paremmin. Tästä on esimerkkejä monistakin maista. Toinen asia on sitten teollisuus ja jalostaminen. Monet työpaikat ovat sitten siellä jalostuspuolella ja on hyvin, hyviä mahdollisuuksia vahvistaa metsätalouteemme kilpailukykyä ja voidaan luoda työpaikkoja tulevaisuutta silmällä pitäen ilman, että täytyy lähteä vain markkinoiden eh, kärry, kärryihin, niin kuin rakas ranskalainen kollega tuossa ehdotti. Dorfman, bardzo proszę. Ja, danke, Kiitoksia puheenjohtaja. Katson, että on periaatteessa aivan oikein, että me pohdimme metsäalan tulevaisuutta Euroopassa. Kyse on suuresta maa-alasta, jota, joka Euroopassa käytetään metsiin. Ja metsillä on todellakin monia funktioita ja ihan varmasti myöskin virkistysfunktio ja se, että yksinkertaisesti ihmiset ovat liikkua metsissä vapaasti. Ja mitä omistajuuteen tulee, Haluaisin painottaa sitä, mitä esittelijämme Köstinger totesi. Omaisuuskysymykset ovat myöskin kyseessä, eikä niitä pidä loukata. Omistajan täytyy itse voida päättää, varsinkin kun on kyse yksityisomistajasta. Hänen täytyy voida päättää, mitä hänen metsilleen tapahtuu tai ei tapahdu. Voiko siellä rampata vapaasti vai ei. Sitten kestävyyskysymys. Tulen itse alueelta, jossa on hyvin paljon vuoristometsiä, juuri siellä metsien hyödyntäminen on vaikeaa ja taloudellisista syistä joskus metsiä ei käytetä hyväksi, mutta kestävyyden kannalta suurin ongelma ei ole se, että metsiä käytetään liikaa, vaan metsiä käytetään liian vähän hyväksi. Siellä on puutavara, joka voitaisiin kaataa, mutta sitä ei sitten kuitenkaan kaadeta. Ja tämä on myöskin taloudellinen tappio tappio. Sieltä puun kuljettaminen muualle on vaikeaa, maasto on vaikea kulkuista ja taloudellinen metsien hyödyntäminen on vaikeaa. Oisling puhui sertifiointijärjestelmistä, joita on olemassa jo aiemmassa elämässäni. Näin, kuinka paljon sertifioinnista tulee taloudellista hyötyä, tai kuinka paljon ne maksavat sertifiointiajatuksia, kun otetaan käyttöön, täytyy ottaa huomioon kustannukset. Jo pitkään on ollut olemassa näitä järjestelmiä olemassa ja muutamat ihmiset vain hyötyvät näistä sertifikaateista, mutta edistääkö tämä sitten metsien hyödyntämistä tai kestävyyttä? Tämä kysymys voidaan esittää. Bardzo dziękuję. Pan poseł Pan poseł Robert, bardzo proszę. Robert. Ačiū gerbiamas pirmininkė. E, Kiitos puheenjohtaja. Minä uskon, että tämä aihe on erittäin tärkeä. Ei mistään erityistä syistä tai jonkun yhden maan vuoksi, vaan koko Euroopan unionin kannalta. On aivan oikein ja paikallaan, että emme hätiköi uuden strategian hyväksymisessä. On hyvä käydä keskustelua siitä, meidän pitäisi pyrkiä miettimään tarkalleen, mitä hyötyä ylipäätään strategiasta koituisi. Sen ei pitäisi jäädä pelkästään mustaiksi paperille. Ei strategia vuoksi pidä laatia strategiaa. Mielestäni täällä tulee esille yksi tärkeä näkökohta, nimittäin se, mitkä eri käyttömuodot tulevat kyseiseen metsien kohdalla. Eli löydettäisiin paras ratkaisukeino kaikkien kannalta, sekä omistajan että käyttäjän kannalta. Tässä on monenlaisia intressejä pelissä, joskus konfliktiakin. Ehkä olisi hyvä, jos komissio erittelisi tätä tilannetta eri jäsenvaltioissa. Voisi esittää erilaisia ratkaisukeinoja. Joissakin maissa metsiä käytetään ehkä vähän vapaammin, joissakin konservatiivisemmin. Olisi hyvä saada kokonaiskäsitystilanteesta. Bardzo dziękuję pan poseł Bogowicz. Erste Bogowicz. Hvala za besedo. E, zanimiva teva, gozdarstvo. E. Kiitos puheenjohtaja. Erittäin mielenkiintoinen aihe Sloveniassa metsät äh, peittävät yli 60 prosenttia pinta-alasta. Ja 36 prosenttia äh, Natura 2000-aloistamme ovat äh, metsiä. Noin kaksi kolmannesta vuosittaista kasvustamme tulee metsäalalta. Kuitenkin ää, tämä raja kaupunkialueisiin tulee yhä lähemmäs ja tämä tietenkin aiheuttaa ongelmia. Mutta aiheena ei ole nyt tämä, vaan aiheena on se, että jalostussektori, puunjalostussektori on joutunut aivan vararikkoon tämä ei johdu Kiinasta, vaan se johtuu siitä, että naapurimme, kuten Itävalta, ostavat kaiken puun meiltä ja jalostavat sen sitten tuotteiksi, joten strategian tulisi olla kattava siinä tapauksessa nimittäin, että jalostusteollisuus joutuu vararikkoon, niin asiakkaita ei enää ole omassa maassa ja ongelmat ovat hyvin suuria. Puuta tulisi käyttää vaikkapa myös rakennusalalla ja ylipäätään ehkäpä mm, design-alalla niin, että puu saataisiin yhä vahvemmin osaksi arkeamme kaikkialla. Ja mielestäni tämä jää hiukan puuttumaan tästä strategiasta, siis puun jalostusteollisuus, että kilpailukyky säilyisi. Ja Schreier. Kiitos äh, puheenjohtaja. Alankomaiden parlamentissa johdin äh, keskustelua, äh, jossa puhuttiin juuri siitä, että merkinnät ovat hyvin, hyvin tärkeitä ja meidän täytyy käyttää puuta kestävällä tavalla. Esimerkiksi äh, Itävallassa tilanne on erittäin hyvä ja minä oikeastaan vetoaisin eurooppalaisen äh, merkinnän, ympäristömerkin puolesta. Äh, meitä on kritisoitu kyllä tästä asiasta, että esimerkiksi, että me emme tietäisi, minkälaista on kestävästi tuotettu puu? No varmasti tiedämme, eh, kuten Albert Teskin tuossa totesi, meillä on hyvin kestävällä tavalla eh, tuotettua puuta Euroopassa ja tämä joka unohdamme keskustelussa. Bardzo dziękuję. Rekord, jedna minuta. Pan poseł Melo. Kiitoksia paljon. Kiitos, että pitäydytte puheenjohtajani myöskin. Edustaja Melo sitten. presidente. Brevemente, Aivan lyhyesti puheenjohtaja. Haluaisin vain painottaa sitä, että tämä komission tiedonanto on merkittävä talouden kannalta, mutta tässä ei riittävästi pohdittaa kasvisairauksia, jotka haittaavat metsien taloudellista hyväksi käyttöä. Portugalissa meillä on hyvin laaja metsäpinta-ala ja meillä on alkoi esiintyä lukuisia erilaisia metsäsairauksia, puusairauksia, jotka aiheuttavat tuhoja ja myöskin tuhohyönteisiä. Maan eteläosassa tuskin enää on palmupuita näiden sairauksien vuoksi. Palmupuut ovat sieltä tuhoutuneet. Meidän täytyy pohtia myöskin sitä, miten omistajuussuhteet otetaan huomioon. Metsän omist metsästäjät kiinnostuvat metsistä vain ja ainoastaan, mikäli he voivat käyttää metsiä hyväkseen. Menetetään sitä myöskin kasvisairauksia ja tuholaisia vastaan. Metsättä. metsänhoito pitäisi integroida maatalouteen. Tähän on puhuttu asioiden yhdistämisestä toisiinsa. Mikäli maatalous ja metsänhoito yhdistettäisiin, silloin metsät tulisivat paremmin hoidettua ja metsäpalojakaan ei ole riittävästi otettu huomioon. Metsäpaloissa kuolee myöskin ihmisiä. Kaikinen vuosi kuolee suuri määrä ihmisiä metsäpaloissa Portugalissa. Metsäpalot pitäisi ottaa omaan erilliseen kappaleeseensa tämän tekstin mukaan. Tämä johtaa taloudellisia kustannuksia myöskin ihmishenkiä kuolee metsäpaloissa. Ja vielä lopuksi kotoperäiset lajit, kuten esimerkiksi tai muualta kuin Euroopasta tulleita puita on aivan liian suurella metsällä tällä hetkellä, kuten eukalpytyspuita. Kotoperäiset lajit pitäisi ottaa paremmin huomioon. Viimeisenä pohjana vielä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Jäsenvaltiolle ja komissiolle on hyvin tärkeä osa siinä, kun mietitään, miten hyödyntää uutta metsästrategiaa. Minä uskon, että tämä metsästrategia edellyttää myös täytäntöpanojen unionin tasolla, huomioiden kuitenkin kaikki erityispiirteitä, joita eri maissa on metsissä. Strategian yhtenä tavoitteenahan on, että jäsenvaltiot ja komissio voisivat arvioida ja parantaa sitä vaikutusta, jota metsäpolitiikalla on. Tiedämme kaikki, että 2007-2013 metsille tarkoitettuja varoja ei kovin tehokkaasti ole käytetty. Siksi 2014-2020 kaudella meidän pitäisi tätä tilannetta parantaa. Olisi hauska kuulla komissiolta, mitä aikomuksia heillä on tämän tiimoilta. Lisätäkö yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa rahoituksen takaamiseksi? Bardzo dziękuję. Kiitoksia paljon. Yksi kommentti vielä, mikäli sallitte. Yksityinen metsän omistus on pyhä asia, vai onko? Meidän täytyy pohtia tätä vielä hieman yksityiskohtaisemmin. Onko tämä hyvä asia vai huono asia? Kenties voin nyt äh, kääntyä komission puoreen. Kuulimme monia kommentteja ja kysymyksiä, joten komission edustaja toivottavasti voi vielä kommentoida tai vastata, mutta myöhemmässä kokouksessa tietystikin keskustelua voidaan jatkaa. Mutta tähän väliin puhun nyt komission edustaja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos arvon edustajille keskustelun käynnistämisestä ja näistä näkökulmista, joita saimme. Ihan varmasti me kyllä mietimme niitä hyvin tarkkaan tykönämme. Kiitokset ensinnäkin rouva Köstlingere siitä, että hän on meidän käytettävissämmekin, jos halutaan lisää selvityksiä tämänkin keskustelun jälkeen. Puheenjohtaja, minä en nyt kyllä pysty vastaamaan ihan kaikkiin kysymyksiin, joita tuli esille tässä keskustelussa. Minä yritän keskittyä joihinkin keskeisiin näkökohtiin ja totta kai ensinnäkin toimivaltaan, jota uniolla mahdollisesti on metsästrategiassa. Emme me tietenkään tässä ryhdy haalimaan uutta toimivaltaa tai jota ei edes ole perussopimuksissa taattu. Me tässä vain yritämme löytämään jonkinlaisen välineen tai tavallaan foorumin ajatustenvaihtoa varten, jotta voidaan taata se, että koordinoidaan entistä paremmin eri politiikan lohkoja unionissa silloin, kun ne liittyvät metsiin, niin että ne ovat paremmassa yhteydessä siihen politiikkaan, jota harjoitetaan kansallisesti Tästä on kyse ja vain tähän tiedonantoon pitäytynyt. Ja vielä vähemmän tarkoituksena on ruveta kehittelemään mitään uutta, ajatellen uusia parametreja tai uusia järjestelmiä, jotka eivät olisi yhteensovitettavissa sen kanssa, mitä vaatimuksia alalla on. Näiltä osin minä haluaisinkin hetkisen pitäytyä niihin kriteereihin ja indikaattoreihin, joita täällä otettiin esille. Me olemme aloittaneet jo työn tämän osalta. Me olemme pyrkineet lähtemään siitä, mitä indikaattoreita meillä on Forest of Europein osalta saatu ja asiantuntijoiden kanssa, omiemme ja eurooppalaisten kanssa miettiä, onko tässä vielä parantamisen varaa, mahdollisuuksia ehkä tehdä jotain paremmin tai toisin. Kuitenkin toissijaisuusperiaatetta noudattaen, kunnioittaen niitä vaatimuksia, joita alalla on. Mitä sitten tulee FISEen mm, metsätietojärjestelmään, niin muistuttaisin siitä, että me olemme valmistustyön jo käynnistäneetkin, muuten parlamentin aloitteestakin, eli siihen suuntaan teemme työtä myös yhteisessä tutkimuskeskuksessamme. No, tämä riittäköön tältä osin, mutta se on siis jo kyllä käynnistetty ja täälläkin osoitettiin mielenkiintoa tätä työtä kohtaan. Minä uskon, että täällä viitattiin myös siihen, onko ylipäätään aiheellista, oliko se herra Des, ottaa esille tällaista kestävän metsänhoidon käsitettä. Kar- Karlovicista puhuttiin. Me noudatamme nimenomaan tätä logiikkaa ja filosofiaa. Me haluamme vain lisätä tässä keskustelua tämäkin periaatteen osalta, joka on varmasti hyvin olennainen. Toinen yleinen huoli, jonka moni otti esille täällä puheenvuoroissa, liittyy myös tutkimukseen. Me uskomme, että että meillä on joitakin varoja kyllä käytössä tutkimusta varten. Tässä viittaan totta kai horisontti 2020. Siellä on tällaisia mahdollisuuksia tarjolla niin, että voidaan vahvistaa tutkimusta eri kysymyksissä, mutta varmasti on muitakin välineitä. Ajatellen meidän omaa järjestelmäämme innovoinnin osalta. Ehkä tässä voitaisiin huomioida muutama huoli, joka täällä nyt tuli tänään keskustelussa esille. Niin ikään haluaisin muistuttaa siitä, että mitä rahoitusvaroja tässä on käytössä, niin ei meillä mitään erityisvaroja ole käytössä tämän tiedonannon rinnalla. Ei niitä välttämättä tarvitakaan. Muussa politiikassa kyllä sitä on tarjolla – aika merkittäviäkin varoja, joita voitaisiin tässä käyttää. Ja kuten täällä todettiin, metsäongelma täytyy tulkita nimenomaan myös alueellisella ja paikallisella tasolla. Mitä meillä on tarjolla maaseudun kehittämisen ohjelmissakin, joista nyt käydään keskustelua jäsenvaltioiden kanssa, niin sieltä kyllä varmasti jotain löytyy. Merkittäviäkin varoja muun muassa metsäalaa varten. Ja haluan tässä tavallaan sinua ennakoidakin sitä, joka tulevina kuukausina varmaan saa vahvistuksen, mutta viitan tässä alueisiin jäsenvaltioihin, jotta voitaisiin tämän tyyppistä toimintaa ruveta kehittelemään. Siitä on tullut yhä tärkeämpää. Horisontti 2020 on tutkimusta ajatellen yksi väline ja me pyrimme myös tukemaan innovointia. Tiedän, että se on rajoituksensa, niin lopetan tähän ja kiitokset vielä osoittamastanne mielenkiinnosta. Kiitoksia paljon. Kiitoksia näistä vastauksista. Tietystikään ette voineet komment- voinut kommentoida jokaista kysymystä. 5. marraskuuta on tämä kuulemistilaisuus. 3. joulukuuta luonnos, joten tietystikin me palaamme vielä näihin samoihin kysymyksiin tuonempana. Metsät ovat tietystikin osa ympäröivää luontoa. Ja tämä liittyy myöskin edellisen aiheeseemme, eli uuselintarvikkeisiin. Mutta nyt siirrytään eteenpäin esityslistalla. Herra Belder hausi vielä puheenvuoron. Pyydän anteeksi. Niin, niin. Kiitos. Ei kun ihan nopeasti, vaan minä pyysin puheenvuoroa seuraavaa keskustelua varten. Eli siinäpä syy tälle puheenvuoropyynnölle. Już, już pan zabrał głos. Oczywiście żart. Nie Tehän puhuitte jo, teidän puheenvuoro meni jo. Seuraava asia liittyy hyvän kauppatavan vastaisiin käytänteisiin. Kyse on 19.7. annetusta komission tiedonannosta. Tarkoituksena on tarkastella kaupallisia suhteita silloin, kun on kyse elintarvikeketjusta. Pyrkimyksenä on luoda tasavertaiset kilpailuolosuhteet ilman, että tässä syntyy lisäkustannuksia. kustannuksia. Kenties voi nyt antaa komission edustajalle puheenvuoron. Meidän täytyy päättää tämän asian käsittely kello 11.30, joten kuten totesin, meiltä keskustelu 11.30, koska silloin järjestetään koordinaattorin kokous, joten en voi antaa puheenvuoroa kaikille nyt äh, aivan lyhyt alustus vain komission edustajalta. Uh, I'm pleased. Kiitoksia kovasti. Hauska nähdä puheenvuoropyyntöjen määräkin, että varmasti tulee vilkas keskustelu tästä aiheesta. Olen iloinen siitä, että voin esitellä lyhyesti komission tiedonantoa liittyen hyvän kauppatavastaisiin käytäntöihin. Olemme tyytyväisiä siihen, että komissio on osoittanut mielenkiintoa aiheeseen, koska me tiedämme tietysti, että varsinkin tuottajat, maanviljelijät ovat hyvin tärkeässä osassa elintarvikeketjussa. Taloudellisesti he ovat riippuvaisia suurista kauppakumppaneista. He saattavat olla hyvin haavoittuvaisia näissä hyvän kauppatavan vastaisissa käytäntöissä. Komission tiedonanto hyväksyttiin heinäkuussa ja Tarkoituksena oli miettiä taustaa siltä pohjalta, kun on menty ylä- ja alamäkiä. Täälläkin on käyty keskustelua, kuten muissakin valtio, valiokunnissa piakkoin. Tämä on mutkikas kysymys, kuten tiedätte. Sidosryhmien näkemykset vaihtelevat kovasti. Ajatellen myös, miten pitäisi puuttua ongelmaan. Joka tapauksessa komission jäsen Barnier piti lupauksensa, eli hyväksyi tiedonannon, jossa käydään läpi nykytilannetta, mitä voitaisiin tehdä lyhyellä aikavälillä – tai mitä ehkä voidaan tehdä pidemmällä aikavälillä. Ennen kuin puhun itse tiedonannon sisällöstä, mielestäni on tärkeää muistaa, että tiedonanto puuttuu, on, on osoitettu kaikille, jotka ovat mukana jotenkin, markkinatoimijat, niin kutsutut hallintoryhmät, meidän eli supply chain hankkeessa, kuten tiedätte, siellä on eri sidosryhmiä, mutta komissio ja jäsenvaltiot ovat mukana. Komissiossa olemme sitä mieltä, että vain niin, että kaikki saadaan mukaan, löydetään myös tyydyttävä ratkaisu. Siksi tiedonannossa on kolme pilaria. Ensinnäkin supply chain-aloite, toiseksi EUn laajuiset hyvän käytänteen määräykset ja kolmanneksi täytäntöpanon kansallisella tasolla, joka ei ole mitenkään vähäinen kysymys. Toisin sanoen supply chain hanke itse se on erittäin tärkeä aloite ja on tunnustettu laajalti sen merkitys, kuten valiokunnassakin. Komissiokin on sitä mieltä ja me olemme sitä mieltä, että se on lähtölaukaisu työlle. On erittäin tärkeää, että mahdollisimman monia tahoja saadaan mukaan supply chain aloitteeseen. Tiedämme, että monet isot toimijat ovatkin jo tulleet mukaan. Toivomme, että voimme saada mukaan pienempiäkin toimijoita supply chain hankkeeseen. Tiedämme varsin hyvin komissiossa, että tämä valiokunta on löytänyt tiettyjä heikkouksia aloitteesta. Maataloustuottajien edustajatkaan eivät ole vielä tulleet mukaan supply chain-hankkeeseen. Ei siitä syystä, etteivät halua ratkaisuja löytää päinvastoin. He eivät vain ole sitä mieltä, että näissä puitteissa saadaan tehokkuutta aikaan. Ei ole riittävästi riippumaton täytäntöpanoa saatavissa. Siksi me olemme pyytäneet pyrkineet puuttumaan täytäntöpanon kysymyksiin kahdellakin tapaa. Ensinnäkin tähdesimme tarvetta siltä osin, että tarvitaan laajat hyväksyttyjä periaatteita. Mietimme, mitkä ovat vähimmäisperiaatteet, joita pitäisi noudata tällä saralla. Todennäköisesti se merkitsee, että tarvitaan laajempi ymmärrys kautta unionin eli ketjusta, kuten tiedämme, se on kytköksissä moniin skandaaleihin, että hyväksytään periaatteet nimenomaan EUn laajuisesti. Toiseksi keskustelut sidosryhmien kanssa osoittivat, että suurin huoli liittyy täytäntöönpanoon periaatteessa. Tarvitaan jotain uskottavaa pelotetta. Näiltä osin usein on kuultu pelkotekijästä, eli kun se on päällä, niin sitten saadaan tehokasta toimintaa. Vaikka tarkoitukset ovat hyvätkin, niin vapaaehtoinen järjestely pääsee vain tiettyyn pisteeseen asti, eli täytäntöönpanon toimia. Siksi tiedonanto pyytää jäsenvaltioita tutustumaan täytäntöönpanon järjestelmiinsä ja niiden tehoon, uskottavuuteen niissä mekanismeissa, joita käytössä on. Erityisesti olemme ottaneet esille kaksi kysymystä. Ensinnäkin, että pitäisi olla luottamuksellisuutta, Ajatellaan yksittäisiä yrityksiä, jotka valituksia tekevät, ja lisäksi pitäisi olla mahdollisuus myös riippumattomille elimille harjoittaa tutkintaa. Mainitsemme myös tärkeän kysymyksen äh, sanktioista, seuraamuksista. Se on tietenkin jäsenvaltioiden harteilla. Maataloustuotot ovat ottaneet esille tämän heikkoutena nykyjärjestelmässä, jos jäsenvaltiot voivat antaa jotain takuita tekemisistään, niin ehkä tämän myötä kaikki tahot saataisiin mukaan supply chain aloitteeseen. No mitä sitten seuraavaksi? Komissio ei pyöritä peukaloitaan. Tulevien 15 kuukauden aikana me arvioimme tilannetta supply chain aloitteen osalta. Me teemme riippumattoman tutkimuksen siitä. Mietimme myös eri yksityiskohtia, mitä käytäntöjä ja mitä täytäntöönpanoa nyt on jäsenvaltiossa ja miten tämä saadaan yhteen. 2015 loppuun mennessä palaamme asiaan arvioinnin kanssa. Teemme myös mahdollisesti ehdotuksia jatkotoimiksi. Kiitoksia kovasti. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, mam taką propozycję. Kiitoksia. Ehdottaisin teille nyt äh, erästä asiaa. 15 ihmistä on pyytänyt puheenvuoroa tässä keskustelussa, joten kukin saa yhden minuutin puheaikaa esittääkseen kommentin tai kysymyksen. Ja sitten pyydämme, että tätä keskustelua voidaan jatkaa jossakin tulevassa kokouksessa, koska tämä on tietystikin äärimmäisen tärkeä kysymys. Ja sitten kun kaikki kysymykset on esitetty, komission edustaja voi pyrkiä vastaamaan näihin kysymyksiin. Ehkä kaikki kysymykset kootaan yhteen, niin sitten annetaan vastaukset. Ja tulemme lähettämään nämä kaikki kysymykset sitten komission suuntaan, koska kaikkia kysymyksiä ei tätä esittää. Herra Pelder, mutta vain yksi minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Kun ajatellaan alkutuottajia, heillä on hyvin haavoittuvainen asema ja kyllä tiedot, joita tässä hyvästä kauppatavasta on saatu, ovat huolestuttavia. Ja kun puhutaan hyvistä käytäntöistä, niin kolme vuotta ehdotuksen jälkeen ei ole vieläkään saatu aikaan sopimusta ja heikomman osapuolen on hyvin vaikea kannella asiasta ja saada oikeutta. Minun mielestäni tässä täytyy todeta, että ehdotus ei ole näin ollen onnistunut, eikä komissio voi tehdä enempää, kun ajatellaan koko toimitusketjua. Tässähän voidaan myös havaita, että toimijat voivat valita sellaisen maan, jossa heidän tilanteensa on edullisempi. Eli tässä tapahtuu tällaista foorumishoppailua. Ja meillä täytyy olla yhteiset vähimmäissäännöt, jotka koskevat kaikkia jäsenvaltioita. Kiitos. Tämä ehdotus on äh, kyllä varsin ongelmallinen. Espanjahan teki jokin aika sitten maatalousneuvostossa ehdotuksen siitä, että luotaisiin tällainen yhteinen elintarvikeketju, älykäs elintarvikeketju koko Euroopalle. Tähän on suhtauduttu varsin myönteisesti ja kysyisinkin komissiolta, että ettekö te voi perustaa tällaista valvontatahoa, joka, jolla on myös sanktion oikeus Oikeus niin, että tilanne saataisiin samankaltaisessa kaikissa jäsenvaltioissa. Elintarvikeketju toimii erinomaisesti Espanjassa tämän meidän lakimme pohjalta. Kun ajatellaan nyt vaikkapa tuota eh, Venäjän vientikriisiä, niin meille se ei ole luonut niin suurta ongelmaa, koska me olemme tilanteen tasalla jatkuvasti. Kiitos. Rova McGuinness. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. En puhunut kahdessa muussa keskustelussa tänään, koska halusin puhua pidempään kuin yhden minuutin tässä keskustelussa. Hyväksyn teidän ehdotuksen puheenjohtaja sen osalta, että asiaan palataan vielä myöhemmin. Kehottaisin, että valiokunta ottaisi tämän asian omakseen. Meitä ei oteta vakavasti komission puolella tällä hetkellä. Ja totesin komission edustajille nyt jo, että parlamentin maatalousvaliokunta ottaa tämän asian omakseen. Tämä vaikuttaa vaikuttaa maatalous, maatalouden ja maatilojen tuloihin ja myöskin koko elintarvikeketjuun. Ja kysymykseni komissiolle on seuraava, ja kiinteistään voidaan saada vastaus myöhemmin. Kuinka te tulette arvioimaan tilannetta ja kuinka päätökset pistetään täytäntöön, koska nyt on kyse vapaaehtoisesta, ei-pakollisesta koodeksista, toimintasäännöstöstä, kuinka tämä liittyy siihen, miten jäsenvaltiot tekevät, ja tullaanko tälle asialle antamaan komission tasolla riittävästi merkitystä Kirjoitin komission ja puheenjohtajalle Junckerille ja pyysin, että hän ottaisi elintarvikeketjuun erittäin vakavasti komission työssä ja varmistaisi sen, että meidän valiokuntamme otetaan asianmukaisesti huomioon. Toivottavasti muutkin kirjoittaa tällaisen kirjan Junckerille. Kiitos. No, Grazie, Presidente. Sarò brevi. Kiitos aivan lyhyesti puheenjohtaja hyvään kauppatavan vastaisten käytänteiden teema on äärimmäisen tärkeä teema. Siksi olen samaa mieltä teidän kanssanne, että kyllä meidän täytyy omistaa enemmän aikaa tälle. Minä nyt haluaisin tähdentää sitä, kuten Marja Mäkinöskin totesi, olen minäkin kirjoittanut puheenjohtaja Junckerille, Eli tämän teeman pitää säilyä maatalouskomissaarin salkussa. Se on myös meidän teemamme. Siksi olisi hyvä laatia oma valiokuntaloitteinen mietintö jotain. Kun ajatellaan elintarvikeketjun ongelmia, niin siellä on monenlaisia kilpailun vääristäviä tekijöitä, eikä tämä ole kyse pelkästään yhteen tapaukseen liittyvä asia. Jos ajatellaan jakeluakin, niin ketju on kovin kirjava eri jäsenvaltioissa. Joissakin yritykset saavat 30, 30 päivässä, toisissa menee toista sataa päivää. Eli tässä tarvitaan eurooppalaista säädäntöä, lainsäädäntöä, ainakin yrittää siihen suuntaan. Danta. Edustaja Danta. Puheenjohtaja, komission kertomus on mielenkiintoinen. Tiedonanto on mielenkiintoinen. Tiettyjen suurien suurten toimijoiden toimet ovat hyvän kauppatavan vastaisia ja hinta sotaa käydään. Vaisman halvalla pyritään myymään ja, ja Onko tämä kaikki hyväksi kuluttajille? Kuluttaja on potentiaalisesti myöskin palkansaaja. Ja maatalouden elintarviketuotannossa on paljon työpaikkoja kyseessä. Ja on kyse myöskin pk-yrityksistä. Nyt ollaan tuhoamassa kokonaista sektoria. Ja lisäarvo on katoamassa Euroopan unionin ulkopuolelle. Minun mielestäni tämä on merkittävä asia ja juuri tuottajien neuvotteluasemaan pitäisi pyrkiä parantamaan yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen yhteydessä. Palti Castro on viitannut jo näihin maksuviiveisiin. valiokunta-aloitteinen mietintö pitäisi laatia komission tiedonannon pohjalta. Ja meidän pitäisi jatkaa tätä vuoropuolella komission kanssa, koska komissio kyllä vastaa meidän kysymyksemme, mutta eikä varsinaista vuoropuhelua oma-aloitteen mietintö voisi olla erittäin merkittävässä asemassa, koska kyse on tärkeästä asiasta koko Euroopan talouden kannalta. Yksi minuutti Rufa Köstingerille, olkaa hyvä. Ähm. Kiitos. Ehkä tartun siihen, mitä Michel Dantin tuossa juuri sanoi, eli vuonna 2010 hän meillä oli oma-aloitteinen mietintö aiheesta ja Euroopan parlamentin kanta asiaan näin ollen, mutta mitään parannusta ei ole tuon jälkeen saatu aikaan ja kyllä minä olen sitä mieltä, että komission ehdotukset eivät mene kyllin pitkälle ollenkaan ja erityisesti elintarvikeketjussa markkinoiden valta kasvaa kasvamistaan. Meillä Itävallassa eräs kauppaketju myy tällä hetkellä maitoa 49 sentillä litra. Eli maito on halvempaa kuin vesi, jos sitä ostaa pullossa. Ei, ei tällainen voi olla mahdollista. Ja niin kuin Rova Mäkinässä totesi, meidän täytyy ottaa asia omiin käsimme ja äh, pakottaa äh, elintarvikekonsernit ruotuun. Minuta 50. Pan poseł Bogovic. Edustaja Bokovic, olkaa hyvä seuraavaksi. Kmetje in velikokrat tudi majhni obrati živilsko... Niin, maataloustuottajat ja pienet jalostuslaitokset ovat tässä heikoin linkki. Monet joutuvat jättävän toimintansa, koska he ovat joutuneet hyvän kauppatavan vastaisten käytänteiden uuriksi. Ei tässä tarvitaan jotain muutakin kuin vain vapaaehtoisia määräyksiä. Sloveniassa meillä on samantyyppisiä ongelmia, kuten muissakin maissa. Usein on jopa aivan mahdotonta saada omia tuotteitaan kaupan hyllyille. Joskus tarjotaan niin valtavia alennuksia, kuten juuri kuutin, että maito maksaa vähemmän kuin vesi. Sitten vielä maksuongelmat, ja saattaa tulla muitakin ongelmia, jos on viivästyksiä. Eli tämä on todella suuri ongelma. Hyvä. Eh, eh, Kiitos. Aivan ensin haluaisin todeta, että vapaaehtoisten hyvien käytäntöjen ehdotus tässä edelleen hyödyttää sitä isoa ja vahvaa, eli suuria kauppaketjuja tässä elintarvikeketjutapauksessa. Me tarvitsemme sitovia sääntöjä, jotka pakottavat kunnioittamaan sellaisia hintoja alkutuottajille, jotka kattavat todella heidän tuotantokustannuksensa. Ja ihan avoimuuden ja läpinäkyvyyden nimissä ehdottaisin, että tällainen alkuperähinta merkittäisiin myös ihan pakkauksiin niin, että tällaista polkumyyntiä ei enää saisi toteuttaa. Kiitos. Bardzo dziękuję. Pan poseł Ferrand. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Viime viikolla Ranskassa oli vakava tapahtuma Morleessa, Britanniassa. Maanviljelijät menivät kahteen julkiseen rakennukseen, koska siellä Ranskassa on uhattuna tämä ihmisryhmä, koska vapaa kauppa vie tiloilta elämässä olemisen mahdollisuudet. Jos sinne pannaan vielä pakotteet Venäjälle, niin ei tämä kovin hyödylliseltä vaikuta. Siksi kaksi kysymystä komissiolle. Mitä Ranskan vihannes- ja hedelmätuotteet voivat tehdä, kun ajatellaan Espanjan ja Italian aiheuttama kilpailu, koska heillä on laitonta työvoimaa käytettävissä. Mitä voivat tehdä sijankasvattajat Ranskassa, kun on tuhansia työntekijöitä Saksassa, jotka saavat ehkä neljänneksen siitä, mitä minimipalkka Ranskassa. Mitä voivat tehdä tuottajajärjestöt puolestaan tässä, tällä saralla, kun ajatellaan suuria keskuskauppoja, jotka harjoittavat myös sosiaalista polkumyyntiä alentaen hintojaan ja rikkoen sopimuksia. Bardzo dziękuję pan poseł Rope. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskon, että nyt käsittelemme yhtä tärkeintä asiaa Euroopassa maassa, jota edustan, eli Liettuassa. Meillä on hyvin vähän osuuskuntia. Tuottajat ovat usein kytköksissä jälleenmyyjän kanssa ja jälleenmyyjät suuret kauppaketjut diktatorisesti päättävät hinnoista. Tuottajat ja jalostajat tekevät työtä, mutta kukaan ei katso, kuinka paljon ne hyötyy, hyötyy tai voittoa koituu heille. Baltian maissa Puolassa ja Suomessa on sellainen tilanne, että kustannus, tuotantokustannukset ovat matalat, mutta hinnat kaupoissa ovat edelleenkin yhtä korkealla kuin ennenkin. Joten tämä on erittäin tärkeä seikka otettavaksi huomioon ja meillä täytyisi olla paljon nopeammin ratkaisuja tarjolla, koska ihmiset eivät ymmärrä miksi sääntelemme joitakin asioita, mutta sitten ei joitakin säännellä ollenkaan. Kitaja. Um, Kiitos puheenjohtaja. Oma-aloitteisessa mietinnössäni aiemmin tänä vuonna liittyen puutarhaviljelyyn totesimme, että tässä tapauksessa puutarhaviljelijöiden viljelyhintoja poljetaan ja kuluttajien luottamus myös kärsii. Käytännessäännöt, joista kaikki toimijat toimitusketjussa sopivat yhdessä ja jota sitten valvotaan kansallisella tasolla. Tämä voisi parantaa elintarvikeketjun toimivuutta huomattavasti. Ja kysynkin komissiolta, miten he aikovat tähän asiaan puuttua niin, että se saadaan toimimaan kaikissa jäsenvaltioissa. Bardzo dziękuję. Pan, pan poseł Haiteva. Haiteva, seuraava. Dank u wel, voorzitter, voor het woord. Ik heb drie... Kiitos, puheenjohtaja kolme kysymystä ihan lyhyesti. Haluaisin komissiolta kuulta, että kuinka paljon näitä valituksia ja kanteluita on tullut ja jos ette pysty vastaamaan, niin miten voitte väittää, että supply chain aloite toimii hyvin. Toinen kysymykseni Euroopan mm, sisämarkkinat ovat vahvistaneet äh, tietenkin maanviljelijöitämme, mutta mutta eikö meidän, tai katsotteko te, että Brysselistä käsin tulee asia hoitaa? Miksi sit, jos haluatte hoitaa tämän Brysselistä, niin miksi sitten panette kaiken valvonnan jäsenvaltioiden kontolle? Ja kun äh, sitten äh, toteatte, että viljelijät eivät äh, ilmoita tästä, niin meidänhän täytyisi ottaa aivan varmasti heidän yhteenliittymänsä ja esimerkiksi osuuskunnat mukaan tähän järjestelmään. Pan Jedna minuta, pani pośle. Kiitoksia. Seuraavaksi Bove, yksi minuutti. Monsieur le Président. Puheenjohtaja, tämän päivän keskustelua ajatellen maatalousvaliokunnan ja Euroopan parlamentin kontolla on ollut yksi mietintö, jota on neljä vuotta käsitelty, joka liittyy lisäarvon jakamiseen koko elintarvikeketjun pituudelta alkaen alkutuotannosta ilotuksen kautta kaupan pitämiseen. Komission vastaus on kovin heikon laina ajatella meidän vaatimuksia. Me emmekä ole saaneet kunnon vastauksia. Se on valitettavaa. Siksi minäkin tuen sitä, että laitetaan uusi mietintö, jonka me laatisimme tässä valiokunnassa. Se ensin ja toiseksi. Minkälaisen asennoitumisen omaksuu komissio tänään? kun ajatellaan niitä suuria keskuskauppoja, joita on jakelun puolella. ajatellaan, mitä Ranskassa on tapahtumassa maataloustuotteissa. Ei sitä voi ollenkaan hyväksyä, että Auchan ja System Y ovat luoneet uuden foorumin, että voidaan hintoja vielä polkea. Kyse on keskittymisestä, ja minä haluan nyt vastausta komissiolta. Pani poseł Aguilera. Gracias, señor presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Minun mielestäni tämä kysymys on äärimmäisen tärkeä ja vaikka tulinkin hiukan myöhässä, kun minulla on toinenkin valiokuntakokous samaan aikaan, niin haluaisin tässä nyt joku sen kysymyksen esittää. Luulen, ja sanon luulen, koska olen uusi täällä Euroopan parlamentissa, en tiedä, luulen, että tämä on keskustelu, jota on käyty jo vuonna 2009kin täällä. Ja äh, tämän jälkeen ainut, mitä on saatu aikaan, on se, että tosiaan on äh, huonoja kauppatapoja. Mm, tästä on päästy yksimielisyyteen. Ja tämänhän me, jotka olemme elintarvikeketjussa olleet mukana, olemme ilmaisseet usean otteeseen. Tällaiset huonot kauppatavat ovat johtaneet siihen, että pienet osuuskunnat, tuottajat, ovat joutuneet kärsimään kova, kovaa painetta elintarvikeketjumme alkupäässä. Ja minun mielestäni kyllä tämä ala ansaitsee enemmän, ansaitsee parempaa. Pyytäisin kyllä nyt, että komissio ponnistelisi hiukan enemmän kuin tähän asti. Juu, lopetan ihan kohta puheenjohtaja. Kyllä komission täytyisi nyt saada aikaan hiukan enemmän kuin vapaaehtoiset käytännessäännöt ja lupauksen siitä, että koordinoidaan politiikkaa. Häh, tämä on pelkkää paperia. Dziękuję pani poseł Steyer minuutti. Schleier, yksi minuutti. dank u wel. Kiitos, puheenjohtaja. Meillä täytyy olla enemmän aikaa tähän keskusteluun ja meidän täytyy saada uusi ehdotus, kun katsotaan tilannetta maailmanlaajuisesti sekä Euroopassa. On koko joukko kysymyksiä, joita täytyy tarkastella, vaikkapa antibioottien käyttö tuotannossa ja niin edelleen. Meidän täytyy ottaa tässä kaikki eri sektorit, kaikki, kaikki eri alat mukaan ja tietenkin kaikki tuottajajärjestöt. Mutta kyse on yhdestä asiasta, nimittäin meidän eurooppalaisten perheyritystemme tulevaisuudesta. Nyt monikansallisten valta kasvaa ja tämä ei saisi tapahtua. Kiitos. Kiitoksia. Rova Ribeiro viimeisenä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Onnittelut ensinnäkin komissiolle tästä ehdotuksesta. Vapaaehtoinen toimintasäännöstö on hyvä asia, mutta se ei vielä riitä. Täällä todetaan, että 83 prosenttia tuottajista taistelevat suurten kustannusten kanssa, joita ei voida täysin kattaa myyntihinnalla. Tämä tarkoittaa sitä, että kyse on hyvän kauppatavan vastaisista toimintatavoista, joita suur, suuret toimijat harjoittavat. Koko elintarvikeketju jäsenvaltioissa pitäisi saada tarkastelun kohteeksi. Sitten kysymys Ilman, että maidon tuottajia suojellaan, maidon tuottajat ovat nyt ongelmissa. Esimerkiksi Azorien maidon tuottajat ovat valtavissa ongelmissa. Me tarvitsemme parempia suojatoimia heidän tilanteensa korjaamiseksi. Kiitoksia paljon. Herra Jaar on jo poistunut, joten hän ei voi kommentoida, joten olemme saaneet tämän puhujakierroksen päätökseen ja seuraavassa kokouksessa komission edustaja voi olla jälleen paikalla vastaamassa näihin kommentteihin ja kysymyksiin. Erti Castron McKinneysin näkemykset otettiin huomioon. He totesivat, että on olemassa tarve ottaa komission puolella huomioon kaikki nämä mainitut seikat ja että seuraavan komission täytyy ottaa tämä asia vakavasti. Ja myöskin komissaari ehdokkaan täytyy paneutua tähän asiaan. Kiitoksia kaikille heidän esittämistään kysymyksistä ja kommenteista ja pyydän anteeksi, että jouduimme näin lyhyessä ajassa runnomaan tämän keskustelun lävitse. Oli kuitenkin hyvä, että tämä keskustelu käytiin vielä ennen komission jäsenen kuulemista. Nyt pidämme pari minuutin tauon ja sitten otamme koordinaattoreiden kokouksen.